Hyvät kollegat, eiköhän nyt olisi syytä aloittaa kokous. Täällä on jälleen toista kertaa Unkarin puheenjohtajakaudella ministeri Tomas Felegi, joka muun muassa vastaa aluepolitiikasta ja meistä on todella hienoa, että te tarjoudutte tulemaan tänne raportoimaan teidän puheenjohtajakautenne toimista aluekehityksen saralla. Olkaa hyvä, herra ministeri. Kiitos. Hyvää päivää, hyvät naiset ja herrat, arvoisa puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, samoin kuin ne, jotka seuraavat istuntoa internetin avulla. Minulla on ilo, että jälleen kerran voin osallistua teidän valiokuntanne kokoukseen ja saan kertoa siitä, mitä Unkarin puheenjohtajakaudella tähän mennessä on saatu aikaan, samoin kuin niistä tehtävistä, joita vielä on edessämme. Kuten tammikuussa sovimme, äh, näin minä ymmärsin sen vuoropuhelun, jonka me täällä kävimme, siis sovimme, että tässä puolenvälin vaiheilla tulen kertomaan teille, mihin asti olemme päässeet näissä hyvin tärkeissä poliittisissa kysymyksissä – ja mitä vielä on edessä jäljellä olevana aikana Unkarin puheenjohtajan kautta. Ilman muuta on selvää, että olemme uuden aikakauden alussa. Euroopan unionin taloudellinen tilanne on tehnyt selväksi, että tarvitaan kohesiopolitiikan edelleen kehittämistä, jotta unioni entistä menestyksekkäämmin voi toimia globaalisti talouden alueella. On väistämätöntä, että kohesiopolitiikka politiikan kautta nykyistäkin tehokkaammin pyritään kehittämään lähestymistä ja kilpailukykyä e, niin, että unionin kansalaisten elämänlaatu paranee. Eurooppa voi olla silloin menestyksekäs, kun se ottaa huomioon alueelliset näkökohdat e, tärkeimpien strategioiden toteuttamisessa niin, että yksittäisten alueiden alueelliset erityispiirteet otetaan strategian luomisessa perustaksi aina sitten myöskin ohjelmien toimeenpanemiseen ja niiden seurantaan saakka. Euroopan unionin 2020 strategia ja kohesiopolitiikka näiden tavoitteiden menestyksekäs ja tuloksekas toimeenpaneminen on valmistettavissa silloin, kun otetaan huomioon myöskin alueelliset näkökannat. Unkarin puheenjohtajakauden aikana tällä alueella on nähtävissä selkeää, selveää eteenpäin menemistä. On tutkittu alueellista toimintasuunnitelmaa hyväksymällä alueellisen toimintasuunnitelman 2020 asiakirja. Pidämme tärkeänä sitä, että komissio ja parlamentti muotoilevat lähiaikojen kohesiopolitiikan ottaen huomioon alueelliset näkökannat. Tärkein puheenjohtajakautemme tavoite kohesiopolitiikan alueella on, että jatkamme periaatteellista keskustelua niiden neuvottelujen puitteissa, joita viedään eteenpäin tämän politiikan tulevaisuuden osalta. Toivon voimme pyrkiä yhdistämään 20, marraskuussa 2010 ilmestyneen kohesiokertomuksen pohjalta niin, että saadaan aikaan konkreettinen suunta jäsenvaltioiden yhteisymmärryksen kautta. Meidän visiomme on, että eh, sellainen kohesiopolitiikka, joka asettaa keskipisteen Eurooppa 2020 strategian tavoitteet ja solidaarisuuden näkökannat ja joka on suuntautunut eh, tuloksiin, käyttää tehokkaasti varoja ja jossa on mahdollisimman vähän byrokratiaa ja joka on mm, politiikkaa hyödyntävien kannalta nimenomaan käyttäjäystävällinen menettelyjen osalta. Tähän asti se Tähän asti saavutuksesta voimin sanoa erityisesti seuraavat asiat. Lähtien liikkeelle siitä, mitä trio-kumppanimme saivat aikaan, on, valmistelimme neuvoston johtopäätöksiä, jotka 21. helmikuuta 2011 hyväksyttiin yksimielisesti yleisten asioiden neuvostossa ja ne olivat myöskin vastaus viidenteen kohesioraporttiin. Näiden johtopäätösten tavoitteena oli antaa vastaus raportissa esittäytyihin ajatuksiin. Toisaalta myöskin niissä pyrittiin kokoamaan yhteen se, minkälaisissa kysymyksissä oli tähän mennessä päästy kohesiopolitiikan tulevaisuudesta yksimielisyyteen jäsenvaltioiden kesken. Neuvoston johtopäätökset heijastavat jäsenvaltioiden yksimielisyyttä siitä, että kohesiopolitiikka on Euroopan integraation tärkeä välin, väline, joka tähän astikin on huomattavasti edistänyt sitä, että Euroopan unionin alueiden erot ovat vähentyneet. Jäsenvaltiot haluavat välttää sen, että perustamissopimuksessa mainitut kohesiotavoitteet ja Eurooppa 2020 strategiassa olevat tavoitteet, niiden toteuttaminen tapahtuisi toistensa kustannuksella. Jäsenvaltiot ovat myös yhtä mieltä siitä, että on vahvistettava sitä, että kohdennetaan toimintaa ottaen huomioon alueelliset, paikalliset ja kansalliset erityispiirteet ja samanakaan kuitenkin pitää huolehtia siitä, että politiikassa lähestymistapa on integroitu. Neuvoston johtopäätöksissä jäsenvaltiot ilmaisivat, että tarvitaan läpinäkyvää, yksiselitteistä, luotettavaa sääntöympäristöä, samoin kuin että on tarvetta kehittää politiikan toimeenpanemisen tehokkuutta ja sitä, että se suuntautuu tuloksiin. 21. helmikuuta 2011 yleistansion neuvoston puitteissa ensimmäisen kerran käytiin keskustelua kohesiopolitiikan, kohesiopolitiikasta neuvoston tasolla. Siellä todettiin, että on tarvetta yksinkertaistaa toimeenpanoa, että aiheellisten keskittämisen rinnalla täytyy taata jäsenvaltioille alueille joustavuutta ja että täytyy pyrkiä siihen, että saadaan aikaan tuloksia ja että varoja käytetään tehokkaasti. Unkari puheenjohtajavaltiona järjesti maaliskuun 29. ja huhtikuun ensimmäisen päivän välisenä aikana korkean tason tapaamisia jäsenvaltioiden ja ehdokasvaltioiden edustajille kahdesta aiheesta. 29. ja 30. maaliskuuta aluekehityksestä vastannut, vastaavat pääjohtajat valmistelivat aluepoliittisen alueellisen toimintasuunnitelman 2020 asiakirjan valmistelua toukokuussa. Ja 31. maaliskuuta, 1. huhtikuuta pidettiin neuvotteluja, jotka liittyivät keskityksettä aiheisiin, ja paikalla oli myös äh, Danuta Hybner valiokunnastanne. Johtopäätöksenä voimme todeta, että tärkeimpänä ja kiireellisempänä tehtävinä nähtiin se, että ajoissa hyväksytään säännöt, toisaalta, että luodaan yhteinen kanta tärkeimmissä kysymyksissä. Samalla myöskin lähdetään liikkeelle aiemmista kokemuksista, ja jolloin todeta, että tähän menee paljon aikaa, jolloin ei ole, ei ole lupa viivästyä ja että täytyy myöskin saada aikaan ohjelmat, jotka koskevat aikaa vuoden 2014 jälkeen. Meidän täytyy paremmin keskittyä siihen, että yleisesti toteutuvat paremmin alueelliset näkökohdat. Kohesiopolitiikan tulevaisuudesta järjestössä konferenssiassa, konferenssissa osanet olivat yhtä mieltä siitä, että joustavuuden turvaaminen ja alueellisten ja paikallisten erityispiirteiden käsitteleminen ja ajatellen myöskin toiveiden toteutumista on tärkeää, että ei saa yhdistää aihekohtaisia prioriteetteja menokategorioihin. Läsnäolijat eivät kiistäneet sitä, että on oikein, että lähestymistapana on tuloksiin suuntautuminen, mutta ilmaisivat huolestuneisuutensa siitä, että on olemassa ehdollisuutta uudessa järjestelmässä ja korostivat sitä, että on tärkeää, että sitä tulkitaan yhtenäisesti ja että vältetään uusia hallinnollisia rasituksia. Vain tällaiset sellaiset ehdot ovat hyväksyttävissä, joihin osanottajat itse voivat vaikuttaa. Läheisyysperiaatteen ja kumppanuuden henkeä täytyy pitää kunniassa. On tärkeää, että ihmiset ymmärtävät osallisuutensa tähän ohjelmaan. Euroopan aluekehityksen äh, aluekehitysrahastoa ja Euroopan sosiaalirahaston yhteistoimintaa täytyy edelleen valvoa. On äh, useampaan useampi osanottaja ilmaisi huolestuneensa siitä, että näissä kahdessa rahastossa on erityyppisiä ehtoja niiden toiminnassa. Ja oltiin sitä mieltä myöskin, että pitäisi saada kielteisten kannustimien tilalle myönteisiä, positiivisia kannustimia. Yhtä mieltä osanottajat ovat myös siitä, että aiheellinen keskittyminen on sovelias väline siihen, että voidaan saada aikaan todellinen muutos ja että voidaan helpommin saavuttaa kriittinen massa ja suurempi tehokkuus resurssien käytössä ja että samalla voitaisiin myöskin saada aikaan yksinkertaisempi ja avoimempi järjestelmä. Yhtä mieltä oltiin myöskin siitä, että tällainen integroitu lähestymistapa on tärkeää ja on tärkeää, että myös tällä tavoin voidaan säilyttää Euroopan sosiaalirahasto kohesiopolitiikan välineenä. Mitä sitten tulee tuleviin tehtävimme? Jäljellä olevana aikana puheenjohtajakauttamme on tärkeää, että neuvoston johtopäätöksissä esille nousseet kiistakysymykset, niin temaattinen keskittyminen, ehdollisuus ja kannustinjärjestelmä mm, tulevat erityisesti nousemaan esille, että niistä täytyy edelleen keskustella tulevina viikkoina. Tavoitteenamme on, että suunnitellut säännöt ilmestyvät mahdollisimman pikaisesti ja että tärkeimmistä kysymyksistä saadaan aikaan yhtenäinen kanta. Mitä tulee alueellisen toimintasuunnitelman 2020 asiakirjaan, olemme luoneet yhteyden alueelliseen tilanteeseen, joka varmistaa sen, että EU 2020 strategia ja kohdallisuuspolitiikka voidaan panna tuloksekkaasti toimeen. Neuvoston työryhmien kokouksissa odottavana aiheena on vahvistettu strateginen suunnittelu, toimeenpanomekanismit, integroitu lähestymistapa ja suuntautuminen tulosten mukaisesti. Kokouksissa tulemme tarttumaan esille jäsenvaltioiden estämät kysymykset ja niiden huolenaiheet ja pyydämme tietoa, valistusta Euroopan komissiolta niin, että voimme lyhentää tätä kautta niitä keskusteluja, joita käydään erilaista säädöksistä, jotka liittyvät asiaan. Nämä kysymykset ja komission vastaukset kootaan yhteen asiakirjaan, joka tullaan esittelemään epävirallisessa ministerikokouksessa. Korkeintason konferensseissa kootut mielipiteet ja kannat tullaan välittämään 19.20. toukokuuta 2011 Gödelössä pidettävässä epävirallisessa ministerikokouksessa. Jäsenvaltioiden yhteiset viestit haluamme sitten koota yhteen puheenjohtajan johtopäätöksenä. Unkari haluaa tällä tavoin valmistella kohesiopolitiikan tulevasta, tulevaisuudesta käytävää keskustelua Puolan puheenjohtajakaudelle, jotta päästään lähemmäksi siihen, että kaikkien tukemat periaatteet nousevat mahdollisimman hyvin esille. Viime kädessä tämä tulee tekemään mahdolliseksi sen, että kohesiopolitiikasta tulee tuloksekkaampaa sen tuloksesta tulee mitattavampaa, sen toimeenpanosta vaikuttavampaa ja että sen hallinnosta tulee yksinkertaisempaa. Tulemme myöskin seuraamaan jatkuvasti teidän työtänne ja kiitämme siitä tuesta, jota Euroopan parlamentti on antanut Unkarin puheenjohtajavaltiolle kohesiopolitiikan alueella. Markus Piipä on valmistellut näinä päivinä keskustelun kohtana olevan mietinnön, josta haluan ottaa esille sen, että sen sisältö pääpiirteissään on yhtenäinen Unkarin puheenjohtajakauden aikana saavutettujen tulosten kanssa. Mielestäni tärkeää on se, että mietinnössä todetaan, että EUn kohesiopolitiikan Euroopan kohesiopolitiikka jo nyt pitkälti toteuttaa Eurooppa 2020 strategian tavoitteita, samoin kuin että kohesiopolitiikalla ensisijaisesti, kohesiopolitiikan ensisijaisesti täytyy keskittyä niihin tavoitteisiin, jotka ovat Euroopan unionin toimintaa koskevassa sopimuksessa. Pidämme hyvänä sitä, että mietinnössä korostetaan alueellisen kohesion periaatteita ja tuetaan makroalueellisia strategioita, jotka ovat meidän puheenjohtajakautemme keskeisiä aiheita. Pidän myöskin tärkeänä Oldrich Vlasak edustajan eh, tekemän mietintöä myös, joka ottaa esille kohesiopolitiikassa ne erityispiirteet, jotka liittyvät äh, kaupunkialueisiin, ja tällä tavoin kiinnitetään huomio siihen, että politiikka on moniulotteista. Haluaisin lopuksi vielä vahvistaa sen, että tulevina viikkoina ja kuukausina Unkarin puheenjohtajakauden aikana me lähdemme siitä liikkeelle, että saamme teiltä aktiivista tukea, te että olette aktiivisesti osallisina, niin kuin tähän astikin te olette olleet läsnä eri tilaisuuksissa, tulemme edelleenkin kutsumaan teitä tilaisuuksimme ja toivomme, että voitte osallistua niihin tilaisuuksiin, joita järjestämme. Kiitos tarkkaavaisuudestanne. Uh, Kiitoksia kovasti ministeri. <clears throat> Ja avaankin sitten keskustelun. Markus, haluatko aloittaa? Ja, danke. Niin, kiitos puheenjohtaja. Äh, kiitos, herra ministeri, tästä hyvin selkeästä puheenvuorosta, joka koskee rakennepolitiikan tulevaisuutta ja miten te puheenjohtajamaan edustajana haluatte sitä viedä eteenpäin. Haluaisin ottaa sille kaksi asiaa. Ensinnäkin se, kun te puhuitte ehdollisuudesta, ja toisekseen äh, tästä komission ehdotuksesta, joka koskee niin sanottua välikategoriaa, eli, eli ne alueet, jotka ovat tällä välillä 75, prosenttia bruttokansantuotteesta ehdollisuudesta. Tehän sanoitte, että ymmärrätte, jos ja kun ö, tulee sitoumuksia, jotka, jotka ovat yhteydessä kohesiopolitiikkaan ja joita te, joihin te voitte valtion tasolla vaikuttaa. Haluan painottaa tätä ja mistään muustahan ei olekaan tässä kysymys. Nimittäin silloin, kun, eh, kun otamme, eh, lähdemme tarkastelemaan rakennerahastoa, eh, siinä on, on, on epäselvyydet että menee 11 prosentin tasolle ja näistä 9 prosenttia koskee julkisia hankintoja. 90 prosenttia koskee julkisia hankintoja. Tässä tuntuu oleva sellainen tilanne, että monissa jäsenvaltioissa asia ei ole kunnossa. Sama koskee kilpailulainsäädäntöä, kun ajatellaan sellaisia asioita kuin hintasääntely, jossa julkiset yritykset sotkeutuvat usein yksityisen, yksityisiin tehtäviin. Ja tässä on kyllä selvää tekstiä komission kannalta. Meidän täytyy lähteä siitä, että, että täytyy tehdä omat kotitehtävät Euroopan kilpailulainsäädännön osalta ja se täytyy panna järkevästi täytäntöön niin kuin se on jo osittain olemassa olevaa lainsäädäntöä. Se täytyy tapahtua äh, jäsenvaltioiden tasolla ja vasta siinä vaiheessa sitten saadaan kokonaisuudessa nämä Euroopan tukirahat käyttöön. <clears throat> Me pidämme hyvä, tätä linjausta oikein hyvänä ja minua kiinnostaisi tietää, missä määrin teillä on, te hyväksytte vastaavallisia äh, peruslinjauksia ja mitä te taas ette halua hyväksyä jos haluttaisiin antaa vielä pidemmälle meneviä ohjeita. Toinen asia, jonka haluan ottaa esille, on niin sanottu välikategoria, eli te ette juurikaan puuttunut tähän. Komissihan ehdottaa, että ei pelkästään ne alueet, jotka aikoinaan saivat maksimitukea, että niille annettaisiin tätä tukea, vaan että noin 22 aluetta Euroopassa – kuuluisi täysin uuteen tukistatukseen. Saksassa tämä olisi esimerkiksi Lüneburgin alue, joka on Hampurin ympäristössä. Se on, tämä alue on 85 prosenttia sillä tasolla, ja hän, se saisi pit, pitkään eurooppalaista tukea, jos tämä komission ehdotus hyväksyttäisiin. Tämä on sinänsä varsin hyvinvoiva, hyvinvoipa alue, ellei peräti melko rikaskin. Sitten on muitakin esimerkkejä Euroopasta, jossa tämän tällaisen välikategorian mielekkyys on todellakin suuri kysymysmerkki. Sillä saattaa olla etujakin. En minä en ole vielä tehnyt lopullista arviotani, mutta minua kiinnostaisi kuulla neuvoston puheenjohtajamaan arvio tästä, miten te tämän tilanteen näette. Uh, thank you, Olgi. Kiitoksia. Sitten edustaja Vlasak. Vážený pane uh, do... Arvoisa ministeri, haluaisin ensiksi esittää kiitokset uh, teidän alustuspuheenvuorostanne, joka oli äärimmäisen tärkeä. Ja toivon, että jos kaikki nämä uudistukset nyt toteutetaan, tilanne paranee huomattavasti. Ensinnäkin joustavuus ja, ja välikategoria no, käyttöönotto, nämä ovat tärkeitä askeleita eteenpäin. Monia äh, rahastoja halutaankin äh, käyttää entistä kohdennetummin äh, hankkeisiin, mutta asioita on kuitenkin tarkasteltava selkeästi, eikä kannata lähteä viemään liian pitkälle <clears throat> tähtäviä hankkeita eteenpäin. Esimerkiksi Jessikan piti olla mahdollisimman hyvä rahoitusta säätelevä väline, mutta se ei välttämättä aina ole toiminut. Ja onkin oltava todella tarkkana, ettei oteta käyttöön vääränlaisia hankkeita. Sitten PPP, Private and Public Partnership-hankkeet, ne ovat myöskin tärkeä uutuus, mutta mielestäni olisi syytä vielä tarkemmin täsmentää, minkälaisia kumppaneita näillä yksityisillä kumppaneilla tarkoitetaan. Sitten François. Oui. Kiitos puheenjohtaja. Me olemme nyt tekemässä aikaisemman kohesiopolitiikan kauden tilannearviota ja odottelemme uutta kautta jatkoa. Sinänsä olemme siis tärkeässä vaiheessa, koska aikaisemmin kohesiopolitiikka perustui siihen, että köyhimmät alueet pääsisivät samalle tasolle kuin muut maat. Aikaisemmin kyseessä oli esimerkiksi Espanja ja myöhemmin taas Keski-Euroopan ja Itä-Euroopan maat. Nyt äh, tämän hankkeen osalta ollaan jo päästy kourin tuntuviin tuloksiin, eikä oikeutusta enää tämän tyyppisellä lähestymistavalle ole. Niinpä meidän on mietittävä, onko syytä lähteä harjoittamaan alueellista sääntelyyn perustuvaa aluepolitiikkaa rahoituksellisella tasolla ja mahdollisesti myöskin alueellisella tasolla. Jos ajattelemme Euroopan unionin taloudellista kehitystä, on selvää, että Euroopan unioni on jaettu – jakautunut eri alueisiin, niin olisikin suotavaa, että alueet olisivat jollakin tavoin samalla viivalla. Niinpä meidän on huolehdittava siitä, että alueellista sääntelyä voitaisiin käyttää kohesiopolitiikassa hyväksi. Ja tästä syystä me tuemme Euroopan komission uutta luokittelua ja tuota niin sanottua välikategoriaa. Eli kohesiopolitiikkaa äh, voidaan toteuttaa siinä hengessä kuin aikaisemmin, mutta meidän on kuitenkin syytä nyt kääntää katsemme kohti tulevaisuutta, eikä enää puhua pelkästään äh, samalle tasolle pääsystä kuin muut alueet, kun puhumme vaikeista alueista, vaan pikemminkin nyt olisi syytä pyrkiä siihen, että kaikki olisivat pikkuhiljaa siirtymässä samalle tasolle. Kiitoksia, Vážený pán minister, to, ste povedali, tak e, môžem zo Herra ministeri, e, se mitä e, te sanoitte, voin tukea sitä täysin. Olen samaa mieltä siitä, että kun puhumme strategiaa 20, 20 ja kohesiopolitiikasta, minä olen tietenkin hyvin iloinen, että erityisesti Unkari on nyt puheenjohtajamaana, koska tehän olette kovin lähellä kohesiopolitiikkaa. Sen jälkeen on Puola puheenjohtajamaana. Ja kumpikin maa on, ovat, hyvin, ovat, ovat hyvin lähellä minun maatani Slovakiaa. Ja useimmiten me voisimme parlamentissa, neuvostossa ja komissiossa saada aikaan sopimuksen tai kompromissin. Ja sitten meillä, kun lähdemme puhumaan budjetista ja prioriteeteista, niin minua kiinnostaisi tietää, millä, miten konkreettisesti Unkari puheenjohtajamaana on tähän suhteutunut silloin, kun puhutaan näistä rahoituskehyksistä, miten ne pitäisi rakentaa koska nythän keskustellaan hyvin usein siitä pitäisi kestää viisi vuotta, viisi plus viisi tai seitsemän vuotta. Haluaisin selvästi tähän vastauksen. Viktor Bostinor. Viktor Bostinor. Sure. Köszönöm szépen, minister Felegi. First. Kiitos ministeri Felegi. Niin, nyt on uusi käsite ilmassa. Karigan mietinnössä käytetään termiä use it or lose it, käytä tai menetä. Kantokaa, miten tämä menettäminen tapahtuu, millä perusteella, minkä pitäisi olla sitovaa seuraavissa rahoituspuitteissa. Toiseksi, mitä, mit, minkä pitäisi sisältää uuden kehitys- ja investointisopimuksen? Tällainen kehityssopimus sellainen tulee? Mikä se, minkä pitäisi olla sitovaa siinä jäsenvaltioille, minkä alueille? Ja lopulta, mikä viesti uusissa rahoituskehyksissä tulee äh, alihankkijoille, koska yksi syy siihen, että jokaisen tiekilometrin tai minkä tahansa infrastruktuuriyksikön hinnan osalta. Hinnan nousuun on vaikuttanut se, että on valtaisa ketju alihankkijoita, mitkä nostavat hinnat tähtitieteellisiin korkeuksiin. Mitä pitäisi tehdä, jotta voidaan suojella ensinnäkin EUn varoja ja toisaalta suojella sitä, että käytetään paremmin yhteisrahoitusvaroja? Kiitoksia. Seuraavaksi Monsieur ministre, Ministeri, puhutte kohdallisuuspolitiikasta, mutta tekee pureutunut olennaiseen kysymykseen, nimittäin indikaattoreihin – Tällä hetkellä tämä on äärimmäisen kiireellinen aihe. Meidän on siis mietittävä sitä, mitä muita indikaattoreita PKT lisäksi voitaisiin käyttää, jotta saataisiin käsitys Euroopan unionin kansalaisten tarpeista. Uudet kriteerit ja <clears throat> indikaattorit on sisällytettävä uuteen poliittisen suunnitelmaan. Itse olen Ilde Francista, eli bkt rikkaasta rikkaalta alueelta, mutta kuitenkin ne sosiaaliset ongelmat ovat suuria. Esimerkiksi työttömyys, köyhyys, nämä voisivat olla uusia indikaattoreita. Myöskin ympäristökriteerit olisi hyvä uutuus. Meillä on nimittäin kaksoissa, kaksi, tupla, tupla haaste, eli ympäristön ja sosiaalisen kehityksen haaste tällä hetkellä odottamassa vastausta. No niin, <clears throat> saatte 10 minuuttia vastataksenne näihin kysymyksiin ja kommentteihin. Olkaa hyvä, herra ministeri. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos hyvät naiset ja herrat puheenvuoroista. Toisaalta puheenvuoroista nousi minusta voimakkaasti esille kaksi asiaa. Ensinnäkin se, että kohesiopolitiikka todella on Euroopan unionin tulevaisuutta hyvin pitkälti määrittävä pääkysymys. Ja toisaalta se aiheuttaa paljon lisäkysymyksiä sekä hyvässä että pahassa. Ja tavoitteena me on, että me otamme huomioon kaikki nämä kannat myöskin omiin näkemyksiimme ja otamme osaa niihin virtauksiin, joiden tuloksena uuden kohesiopolitiikan puitteet voidaan luoda unionin sisällä. Haluaisin pyrkiä vastaamaan yhteen kokoavasti muutamaan asiaan. Oli joitakin kysymyksiä, joista täysin ymmärtänyt, mihin suuntaan ne menivät. Erityisen tärkeä aihe minun mielestäni on se, joka mainittiin, että on kysymys, joka liittyy rahoituspuitteisiin ja taloudellisiin edellytyksiin. Ennen kaikkea tässä tilanteessa se on yksi ratkaisevan tärkeä kysymys unionin kohesiopolitiikan tulevaisuuden kannalta. Unkarin puheenjohtajavaltion kanta alusta asti on ollut yksiselitteinen. Me haluaisimme tukea voimakkaasti sitä kantaa, jonka mukaan kohesiopolitiikka Kreikan resurssijärjestelmä pitäisi pitää samalla tasolla kuin se on ollut tähänkin asti. Pidämme hyvin tärkeänä sitä, että kun perinteinen, että perinteisen taloudellisen ja, ja yhteiskunnallisen kohesion rinnalle on noussut tärkeäksi alueellinen kohesio, ja tällä alueella resurssien saatavuus, niiden suhteellisuus pitäisi säilyttää ainakin seuraavalla ohjelmakaudella nykyisellä tasolla. Tämä on Unkarin puheenjohtajavaltion kanta. Minusta näyttää myös siltä, ajatellen eri asiantuntija- ja ministerikokouksia, että jäsenvaltioiden enemmistö on tästä lähestymistavasta yhtä mieltä. Tietysti eroja on sitten tässäkin siinä, mitä esimerkiksi edustaja mainitsi täällä, että missä määrin tällainen alueellinen tai lähestymisperiaate toteutuu. Me olemme sitä mieltä, että kohdistuspolitiikassa integroitu luonne on sitä, että kohdistuspolitiikan puitteissa voidaan koota yhteen kaikki ne kehittämisen kannat, joita muuten pitäisi levittää eri asiapolitiikan alueille. Tämä on erittäin suuri, vakava etu, vakava poliittinen väline, jota ilman ei voida toteuttaa Eurooppa 2020 strategiaa. Siksi me arvioimme myöskin resursseja tässä hengessä, niiden pitää olla tämän mukaiset. Mitä tulee resurssien käyttöön, on syytä puhua tavoitteiden määrittämisestä, siitä, että pyritään tuloksellisuuteen. Indikaattoreista puhuin jo edustajien kanssa tammikuussakin, ja silloinkin mainitsin sen, että Unkari puheenjohtajavaltiona tukee sitä kantaa, jonka mukaan pyritään laajentamaan indikaattoreita. Saman aikaan pidämme kuitenkin tärkeänä sitä, että toistan sen, että mikä on noussut aiemminkin, että olen yhtä mieltä jäsenvaltioiden valtaenemmistön kanssa sellaisista indikaattoreista, sellaisista edellytyksistä ja niiden käyttöönotosta tai niiden käyttöönoton kokeilemisesta, jotka ovat sellaisia, että jäsenvaltiot itse voivat vaikuttaa niihin, jotka jäsenvaltiot itse voivat hyväksyä. Minusta on tärkeää korostaa sitä, että kohesiospolitiikka ei voi olla sanelupolitiikkaa on tärkeää, että täytyy sopeutua siihen, mikä tilanne on eri jäsenvaltioissa ja ottaa se huomioon. Kuitenkin se kommentti, joka liittyy tällaiseen, siihen tässä vastakkain eh, alueellisuus ja lähentyminen vai tällainen perinteinen solidaarisuuden henki, jossa pyritään saattamaan alueita toisiaan lähemmäksi, eh, että se olisi ristiriidassa jotenkin kilpailukyvyn kanssa Minusta tämä on asia, jota pitää käsitellä unionin tasolla. Ja joka tapauksessa tässä yhteydessä täytyy käsitellä kaikkia näkökantoja asianmukaisesti. Tammikuussakin sanoin samaa ja vahvistan vielä kerran sitä, että tämä näkemys on vahvistunut viime viikkojen konferensseissa ja kokouksissa, että tämä on oikea kanta, johdonmukaisesti täytyy unionin tasolla saada aikaan lähentymistä, ei saa käydä niin, että jotkin jäävät jälkeen, ja täytyy myöskin edistää kilpailukykyä niillä alueilla, jotka historiallisista ja muista syistä ovat kenties paremmassa asemassa kuin unionin muut alueet. Az igazság az, hogy on totta, palaisin vielä indikaattorikysymykseen takaisin. On totta, että viime viikkoina lukuisat sopimukset, joita on syntynyt asiantuntijoiden kesken, niissä on, ei ole konkreettisesti käsitelty tätä asiaa. On olemassa ajatuksia, on olemassa ehdotuksia, mutta mitään systemaattista järjestelmää loppuun saakka ajateltua esitystä siitä, miten voitaisiin päätöksenteossa varojen jakamisen menettelyssä, joka tapahtuu Euroopan unionissa, miten siinä toteutuisivat nämä indikaattorit. Olisi varmastikin mielenkiintoista työstää tällaista, mutta minusta jos nyt äänestyttäisin tästä asiasta, niin läsnäolijoista enemmistö varmasti äänestäisi sen puolesta, että sellainen pitäisi olla tällainen järjestelmä, mutta tarvitaan myöskin, että se on operatiivisesti olemassa, jotta se voidaan sijoittaa osaksi sääntöjärjestelmää. Tässä yhteydessä on minusta tärkeää myös se, että silloin kun käydään keskustelua rahoitusnäkymistä, rahoituspuitteista, ennen tämän keskustelun käynnistymistä ne ehdot, säännöt, jotka ovat koisopolitiikan uudet puitteet. Ne on, ne on nähtävissä ennen tämän rahoituskeskustelun käynnistymistä, koska vain sillä tavoin voidaan varmistaa se, että kohesiopolitiikka keskustelussa saa tarvittavan rahoituksen. Rehellisesti sanottuna, että en oikein ymmärtänyt Markuksen puheenvuoroa. En ymmärrä, mikä oli konkreettinen kysymys. Vastaisin mielelläni, mutta en ymmärtänyt. Todennäköisesti vir- ongelma on minun päässäni, mutta en todellakaan ymmärtänyt, mistä konkreettisesti oli kysymys. Uh, please, uh, uh, yes, please. If you don't mind, just a question. Jos niin, jos saisin vain vielä kerran vasta kysymyksen, niin voisin ymmärtää sen ehkä paremmin. Kernaasti yksi kysymys koski Maybe the reason was... Uh, Ehkä se syy oli tulkinnassa. Tul... Yksi kysymys koski ehdollisuutta. Että Eurooppa asettaa ehtoja, edellytyksiä jäsenvaltioille, että saa tukiraha tulee vain, jos nämä ja nuo ja ne Euroopan lainsäädännön osiot pannaan täytäntöön esimerkiksi kilpailukilainsäädännössä, ja julkisissa hankinnoissa, koska tämä on se akilleen kantapää tässä tukirahojen väärinkäytöksissä. Ja vasta siinä vaiheessa tulee rahaa. Voitteko hyväksyä sen vai meneekö tämä teistä liian pitkälle? Toinen kysymys koski tätä välikategoriaa jossa ne alueet, jotka nyt ovat onnistuneet päässeet 75 prosentin rajan, rajasta eroon, e, että saavat tällaista niin kuin facing out-tukea, mutta nyt tässä erona on se, että tämä koskisi kaikkia alueita e, Euroopassa, jotka ovat 75 prosentin ja 90 prosentin välissä. Myös sellaiset alueet, joissa, on, joissa menee suhteellisen hyvin, jossa ei oikeastaan koskaan mennä kauhean huonosti. Meillä on useitakin esimerkkejä näistä, mutta sellaiset alueet tulevat tässä myös e, mukaan, joissa tämä voisi olla täysin perusteltu konsepti. Tämä kiinnostaisi meitä tämä välikategoria. 22 uutta e, tukialuetta olisi kyseessä. Tarvitsemmeko niitä? Kiitos. Nyt e, tämä oli täysin selvää. Pyydän anteeksi aiheuttamani häiriötä. Niin, ensimmäinen kysymys. Minä voisin vastata tähän kyllä. Olen siis sitä mieltä, että ehdollisuus, jos sitä vahvistetaan tällä tavoin, se on tuettavissa. Ajattelen kaikkia niitä ehtoja, jotka mainitsin. Eli että siis, että asia ei tapahdu valtioiden pään yläpuolella eikä pakotettuna, vaan että on olemassa selkeät säännöt, jotka ovat yksiselitteisiä, yksilölliset puitteet jo ohjelmakauden alusta lähtien. Jos tämä oli kysymyksen takana, voin tukea tätä, pystyn tukemaan tätä. Minusta tämä on oikea suunta ja tälle on tarvetta. Nimenomaan kohesiopolitiikan uskottavuuden ja tuloksellisuuden vahvistamisen kannalta katsottuna. Ja sitten menneet kaksi ja puoli kolme vuotta tämä kriisi tänä aikana osoitti sen, että Euroopassa eikä muuallakaan ei ole sellaista aluetta, jossa ei tarvittaisi tukea, poliittisia välineitä, joita kohesiopolitiikka voi antaa. Joten tähänkin voin reagoida vain myönteisesti tähän ajatukseen – Esimerkiksi Ile-de-Francein äh, alueen ongelmat riittyvät juuri tähän, tähän tulkintaan, niin tätä minä voisin tukea äh, puheenjohtajan valtion kannalta. Thank you. Kiitoksia kovasti ministeri äh, kaikkien valiokunnan jäsenten puolesta. Haluaisin todeta, että me arvostamme yhteistyötä Unkarin kanssa nyt puheenjohtajamaana ja erityisesti teidän avoimuuttanne äh, äh, osallistua äh, tänne tapaamisiin parlamentissa. Minun täytyy myös sanoa omasta kokemuksestani, että, että on, on, on aika uutta, että, että näin, olemme näin pitkälle tässä valmisteluprosessissa, jolle me saaneet näin tarkkaa tietoa tästä neuvoston suunnitelmista. Nyt näemme, kuinka paljon tähän on panostettu hallitusten välisessä yhteistyössä, jotta saataisiin tällaiset päätelmät aikaan. Edelleenkin kiitän teitä kovasti ja toivomme kuulevamme teiltä, teistä vielä myöhemminkin. Kiitoksia. I'll be back. Thank you. Kiitos, palaan. Welcome here. Olette aina tervetulleet. Thanks a lot. Thank you. Thank uh, you. No niin, koska nyt Markus on täällä, voimme siirtyä seuraavaan kohtaan esityslistallamme, joka on toinen keskustelu eh, Markus Piipperin mietinnöstä, joka koskee politiikan tulevaisuutta ja kerron kollegoille. Täällä paikalla on myös Michel Delbar, joka edustaa alueiden komitea ja myös äh, Euroopan taloussosiaalikomitean edustajana täällä on herra Carmelo Cedrone. Ja aloitetaanpa sitten Markuksen puheenvuorolla. Ja herzlichen Dank. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan kiittää näistä, tästä palautteesta, jonka olen saanut tähän työpaperiini, niin työasiakirjaani. Niin Siellä oli 36 kysymystä, jotka esitin, ja todellakin ö, muutama edustaja on jopa vaivautunut vastaamaan kaikkiin 36 kysymykseen. Siellä on tullut aika paljon ideoita ja ajatuksia, jotka olen yrittänyt sisällyttää tähän mietintööni. Mietintö Mietinnössä on sen perusfilosofia tavallaan taustalla, että, että kohesiopolitiikka, rakennepolitiikki, rakennerahastot eivät ole mikään ö, asia sinällään, niin kuin mikään itsetarkoitus mielestämme, vaan että rakennepolitiikassa, rakennepolitiikka on väline jotta voidaan sitten toteuttaa muita tärkeitä politiikan sektoreita Euroopan unionissa, nimittäin ensisijaisesti tämä 2020 tavoitteen asettelu, e, esimerkiksi energia, ympäristö, demografia, tutkimus, innovaatiokysymyksissä ja muissakin asioissa. Kyllä, näin, tällä tavalla näihin voidaan päästä. Me katsomme, tai ainakin minä tässä mietinnössä katson, että rakennevarojen taso pitäisi säilyttää ennallaan eri syistä – jotka myös tulevat esille tässä mietinnössä. Minä katson myös, että näiden perusajatusten lisäksi, nimittäin että rakennerahasto on 2020 strategian väline, että, että tällainen meidän, se on meidän, se on meidän kohesiopolitiikamme ydin, ja se on sen filosofia, jossa lähdetään jaetusta jaetusta äh, vastuusta, rahoitusvastuusta. Tämä tarkoittaa sitä, että nämä asiat, niin näistä asioista sovitaan jäsenvaltioiden alueiden äh, kanssa ja pannaan yhdessä täytäntöön, eikä suinkaan niin, että se, sitä hallinnoidaan keskitetysti Euroopan tasoisista rahastoista esimerkiksi ympäristö-, ilmasto- ja liikennekysymyksissä, vaan meidän täytyy puhua yhteisestä äh, rahojen hallinnoinnista. Minä katson myös, että rakennepolitiikka, niin kuin se nyt tällä hetkellä ajetaan, se on ollut onnistunut. Meillä on, meillä on todistettavasti, äh, äh, olemme pystyneet kuromaan kuiluja umpeen. Me olemme myös myötävaikuttavat Euroopan kilpailutavoitteisiin, kilpailukykytavoitteisiin, innovaatioon, potkua ekologiaan, sosiaaliselle, sosiaalisektorille ja alueet. Nämä ajatukset ovat tulleet alueilta, mutta me olemme päässeet niihin vain, koska meillä laajalti Euroopassa on horisontaalinen tukikelpoisuus syntynyt tällä tukijaksolla – ei mikään, mitään onnetonta rinnakkaisuutta tukialueiden ja muiden alueiden välillä, jossa ei enää pystyttäisi käyttämään kehityspotentiaalia järkevällä tavalla, horisontaalisella tasolla. Me olemme onnistuneet siinä, että esimerkiksi, uusiutusenergialähteistä energialähteistä me olemme muodostaneet ryppäitä klustereita, jossa PK-yritykset alueelta joissa ei niin hyvin menekään, että ne ovat olleet yhteistyössä huippuyliopistojen kanssa. Nämä huippuyliopistot tulevat alueelta, jossa menee kovin hyvin, oikeinkin hyvin. Ja minä pikkuisen pelkään, että tällainen välikategoria, niin kuin sitä nyt on komission paperissa ehdotettu, että se olisi, tuhoaisi tämän hyvän konseptin, näin ollen tukialueet pakotettaisiin ikään kuin uimaan omassa, omassa mehussaan ja, ja silloin tuki olisi mahdollista vain, äh, vain sellaisella tukialueella, jossa on joku pieni yritys ja joku teknologiayritys, teknologialaitos eikä mitenkään laajemmalla alueella, jossa ollaan pystytty käyttämään koko suuren alueen potentiaali hyväkseen. Kiitoksen sanat siitä, mitä tähän mennessä on saatu aikaan tästä, tälle tukifilosofialle, joka on ollut tämän koko homman takana. Ja Tämähän on onnistunut tässä varsin hyvin. Sitten kritiikin puolelle tämä lisäarvo ja tehokkuus, sitä meidän täytyy lisätä tässä politiikassa. Minusta edelleenkin sisämarkkinat on parasta aluepolitiikkaa. Jos sisämarkkinat toimivat, niin liikeyhteydet, liikeyhteyksiä syntyy, saamme vientiä aikaa, luomme työpaikkoja alueille. Tämä sisämarkkina toimii vain, jos Euroopan lainsäädäntö toimii. Ja tässä meillä ilmeisestikin on vajetta esimerkiksi tukirahojen maksattamisessa. Tämä sama koskee julkisia hankintoja. Meillä on myös vajeita hintasääntelyn osalta. Ja siinä mielessä tuen hyvin vahvasti tätä konseptia, jota komissio on esittänyt, että tulevaisuudessa tukirahat sidottaisiin ehdollisuuteen eli sellaiseen kysymykseen, mistä juuri keskustelimme, että toimiiko jäsenvaltioissa julkiset, julkiset, hankin, julkiset hankinnat, toimi kyllä vai ei, onko vajeita, ei, jollei se toimi, niin raha, Euroopasta rahaa ei tule. Kannata myös vahvasti sitä, että tuloshakuisuus täytyisi pitää mielessä että meidän pitää vahvemmin panostaa indikaattoreihin ja siltä pohjalta mitata eteenpäin menoa ja siltä pohjalta myös tehdä riippuvaiseksi rahojen myöntäminen. Katson kuitenkin myös, että meidän pitäisi keskittyä sellaisiin asioihin, joissa Eurooppa on, kantaa nimenomaan vastuun. Tuloshakuisuus keskittyy alueille, jossa Euroopalla on vastuu, vastuunkanto, esimerkiksi tutkimus, rajat ylittävä ympäristönsuojelu, liikenne, Minulla on pieni ongelma, nimittäin kun jos nämä indikaattorit asetetaan niin kuin minä olen nyt ensimmäisen listauksen nähnyt komission papereissa, jossa esimerkiksi Euroopan rahoja maksatetaan siten, että ne pannaan riippuvaiseksi päivähoitopaikojen, päivähoitopaikan lapsilukumäärästä tai koulun keskittäneiden lukumäärästä. Tässä vaarana on se, että eurooppalaistetaan sosiaali- ja koulutuspolitiikka sellaisilla lupauksilla, jota, jota sillä vähällä rahalla, että meillä on kohesiopolitiikassa, emme me koskaan pysty toteuttamaan tai pitämään kiinni tällaista lupauksista. Minä katson, että, että siellä, missä on kysymys erityisesti kansallisesta tai alueellisesta vastuusta, kuten esimerkiksi koulutuksesta. Meidän täytyy huolehtia siitä, että me äh, tavallaan äh, arvioimme tätä malliluonnetta näissä projekteissa ja hankkeissa ja sitä, äh, sitä arvioimme, miten sitä voidaan toteuttaa muillakin alueilla, mutta me emme saa käyttää sellaisia indikaattoreita, että, että esimerkiksi päivähoitopaikan lasten lukumäärä olisi joku väärä indikaattori. Tämä nimittäin vaan haittaa jäsenvaltioiden toimintaa. Meidän täytyy antaa tämän toimia läheisyysperiaatteen piirissä. Haluaisin esittää muutaman sisällöllisen kohdan, joka, jotka minusta, jota minä toivoisin kohesiopolitiikan tulevaisuudessa. Meidän täytyy keskittyä heikoimpiin alueisiin, syrjäseutuihin, ääri, äärialueisiin. Tämä on hyvin tärkeä asia minulle. Minä katson, että meidän pitäisi muuten pitää kiinni horisontaalisista tavoitteista, alueellista kilpailukyvystä ja työllisyydestä. Ehkäpä voitaisiin miettiä yhteisöaloitteita, esimerkiksi demografisissa kysymyksissä, väestörakennekysymyksissä tai, tai sitten muissa vastaavissa, mutta emme saa lähteä luomaan välikategoriaa, joka vaan kattaisi alueet, jotka sitten jatkuvasti luottaisivat siihen, että ne ovat kuuluvat uuteen kategoriaan. Nyt kun olen kuullut, että ehkä tehdään tästä vain malli, niin jotain sitten herra voi sanoa, että jos tällainen malli kerran otetaan käyttöön, yksi tukikategoria otettaisiin käyttöön, me emme koskaan pääse siitä eroon. Ja tämähän on oikeastaan ilahduttava viesti, että monet alueet Itä-Euroopassa ovat kasvaneet pois tästä tukitarpeesta, että ei että, että Euroopan köyhän, köyhän koti koskee myös Espanjaa, Portugalia ja äh, Kreikkaa. Meidän täytyy muistaa tämä, vaikkakin suhteellisen rikkailla alueilla Euroopassa voidaan luottaa tällaiseen jatkuvaan tukeen. Minusta tällainen on Äh, lopun alku, kun puhutaan meidän kohesipolitiikkamme uskottavuudesta. Tässä on kysymys heikoimmista ja niiden auttamisesta ja tukemisesta. Ja e, e, Euroopan kilpailukykyä täytyy viedä eteenpäin. Tämä välitavoite on tässä arviossa äh, sellainen, että se ei tähän kuulu. Ja muita sisällöllisiä asioita. Ensinnäkin missä määrin me puutumme infrastruktuuriasioihin. Katson kyllä, että meidän täytyy hakea, tukea hajautettuja energiakonsepteja. Sitä on pakko tukea. Meidän täytyy myös silloin, missä markkinat epäonnistuvat, niin meidän täytyy Euroopan rahoilla tukea myös energiainfrastruktuuria. Ja katson, että näillä raja-alueilla meidän täytyy mahdollistaa pääsy ylikansallisiin verkkoihin, esimerkiksi alue kolmen, kolmosalueen kautta, ja sitä pitäisi vahvemmin tukea. Me puhumme, niin kuin Sanchezin mietinnössä ja niin minunkin mietinnössäni niin puhutaan siitä, että, että kolmosalueen tuen eh, nostettaisiin 7 prosenttiin. Ja hyvät naiset ja herrat, tämä voisi olla todellinen eurooppalainen lisäarvo, ja joka, jos me voisimme tehdä jotakin kestävää eh, raja-alueilla silloin, kun on puhe siitä, että Eurooppa kasvaa yhteen monikansallisten verkkojen välityksillä, jolloin saadaan pääsy näihin monikansallisiin verkkoihin, joita voidaan tukea. Ja jos tämä tehdään sopusoinnussa alueiden kanssa, niin se on se, mitä, mikä on näkyvää ja sitä silloin alueet pitäisi pitää myös eurooppalaisena lisäarvona. Tässä yhteydessä katson niin ikään, että tämä, poikittais, tämä EACRin ja ESRn poikittaisrahoitus niin siinä on, puhutaan oikeastaan sitä maaseudun tukea pitäisi vähän yksinkertaisesti. Jos me tuemme esimerkiksi ja suojatyöpaikkoja, niin meidän täytyy sitten luoda ensin rakennus, jotta voitaisiin kestävältä pohjalta puhua tästä eurooppalaisesta tukipolitiikasta koska muuten voidaan, joudutaan vain kysymään, että missä, mihin Eurooppa on oikeastaan kortensa kantanut, mihin kekoon. Ja sitten ne kehityssopimukset, joita on alueiden ja jäsenvaltioiden kanssa, tai, niin niiden pitäisi mennä tähän suuntaan. Pääasiassa tuen myös niitä konsepteja, joita komissio on esittänyt. Olen yrittänyt saada eurooppalaista lisäarvoa määriteltyä. Katsokaapa kohtaa yksi ja kaksi. Ja sitten olen heijastele, pyrin heijastelemaan sitä, mitä meidän alueellemme tapahtuu. Voidaan kysyä, onko se eurooppalaisessa lisäarvoa vai ei. Tässä olen yrittänyt antaa teille hieman impulseja. Ja lopuksi voisin sanoa vielä rahoituksesta. Haluaisin kernaasti rajoittaa Euroopan alueellista tukea. Minusta meidän täytyy, meidän täytyy mennä enemmän alueellisen omavastuun suuntaan E, e, että saadaan tällaisia, e, että saadaan, meidän täytyy laajentaa myös yksityistä yhteisrahoitusta ja nyt tuki, joka nyt on 9 prosenttisesti yhteisrahoitusta, eli 9 prosenttisesti se on Euroopan tasolta tulevaa, sitä pitää vähentää, koska nyt monissa projekteissa se on lahjoitettua rahaa, eikä niin, että pyritään hyvään projektin tulokseen. Tämä sitten, sitten rahoituksen valvonnasta. Tässä on tehty ehdotuksia, jotka erityisesti keskittyvät tarkastusviranomaisten akkreditointiin. Minusta meidän, meillä pitää olla yksi vastuullinen kansallinen tarkastusviranomainen, <clears throat> ja, mutta sillä täytyy olla myös eurooppalainen akkreditointimenetelmä, johon se, jonka piiriin se kuuluisi. Ja vasta siinä vaiheessa, kun tämä tarkastusviranomainen on olemassa sen jälkeen, tämä viranomainen voi saada vissiä liikkumavaraa luottamuksen pohjalta. Jos tästä kieltäydytään, niin silloin meillä on oikeus valvoa tiukemmin tätä jäsenvaltiota. Silloin voimme se, mitä me olemme aina halunneet, että ne, jotka haluavat olla yhteistyöstä, voimme palkita niitä keventämällä raportointivelvoitetta, ja ne, jotka eivät halua tätä sertifiointia, niitä sitten seurataan vähän tarkemmin missä määrin sinne halutaan sijoittaa eurooppalaista rahaa. Sitten viimeinen kommentti koskee laajentamisstrategiaa Euroopan unionin tasolla. Tässä toistan vielä sen vaatimuksen, jonka parlamentti on esittänyt, että aluekehitysvaliokunta pitää sitoa vahvemmin tähän naapuruspolitiikkaan. Myös ottaen huomioon tämä tilintarkastustuomioistuimen tuomeema raportin, me emme voi hyväksyä sitä, että meillä on, että maat tulevat Euroopan unioniin valmistautumattomina Ajattelenpa tässä muun muassa, muun muassa Romania ja Bulgaria esimerkkeinä, jossa meillä olisi pitänyt enemmän huolehtia siitä, että, että liittymistä edellyttävät välineet äh, rakennepolitiikassa tulevat laajempaa käyttöön. Kaikki meni aluekehitysvaliokunnan ohitse. Ja tällaista asiaa me emme saa nyt äh, näissä Kroatian ja Turkin ja neuvotteluissa. Tätä me emme saa toistaa. Muilta osin katson, että meillä, meillä on uusia laskelmia jonka mukaan Turkin jäsenyys kulttuuripoliittisesti räjäyttäisi tämän vastaanottokyvyn ja meillä on tällainen por- porrastettua konseptia. Tämänkin ehdotuksen parlamentti on aikoinaan jo tehnyt. Toista tämän vain näin niin kuin ajankohtaisena asiana. Tässäpä minun mietintöluonnokseni pohjustus. Vielä kiitos kaikille kollegoille, jotka ovat olleet mukana tässä työssä. Olen tietoinen siitä, että monissa eräissä kohdissa meillä on vielä keskustelun tarvetta, huomattavaakin keskustelun tarvetta, mutta katson, että ehkä tämä uusi suuntaus, nimittäin tämä eurooppalainen kohesiopolitiikka ja sen eh, lisäarvo, joka eh, todellakin näkyy alueille ja tulee, että se myös jää alueiden käsiin. Tätä pitää tarkastella sellaisena kokonaisuutena. Ja eh, siinä mielessä odotankin jo ilolla tätä tulevaa keskustelua kollegojen kanssa. Kiitoksia. Thank you, uh, very much. Kiitoksia kovasti Markus Pieper tästä, tästä hieman provokatiivisesta ja innostavasta esityksestä. Tässä tämä tuntuu ihan uudelta jutulta. Ja haluan mainita yhden säännön, että kun otetaan nyt puhujalista, minun täytyy katsoa, kuinka paljon meillä on aikaa, että meillä Meillä on kymmenen puheenvuoropyyntöä tällä. Pyydän kaikkia puhumaan maksimissaan kaksi-kolme minuuttia, koska muussa tapauksessa emme pääse esityslistassamme loppuun asti. Äh, on poikkeuksena Del Barre ja Keltrone, teillä on kolme minuuttia eikä kahta minuuttia mutta on mukava nähdä teidät täällä. Mutta puhukaa mahdollisimman lyhytsanaisesti, mutta Michel on ensimmäisenä puheenvuoron saajana. Madame la puheenjohtaja. Ja kiitos tuosta anteliaisuudesta. Arvoisat naiset, Euroopan, naiset, naiset ja herrat, parlamentin jäsenet, tulen esittämään nyt viidennen kohesioraportin, raportin, joka hyväksyttiin suurella enemmistöllä alueiden komiteassa. Ainoastaan kolme vasta ääntä esitettiin. Haluan esittää suuret kiitokset herra äh, Markus Viverille hänen alustuksestaan. Olemme keskeisiltä osin samoilla linjoilla, mutta myöskin jonkun verran erovaisuuksia näkemyksistämme on löydettävissä. Ensinnäkin me myöskin alueiden komiteassa perään kuulutamme sitä, että kokonaisuudessaan Euroopan unionin alueella on mahdollisuus päästä mukaan taloudellisen kehityksen hankkeeseen, koska Aluepolitiikka on mielestämme kaikkein keskeisintä ja avoiminta politiikkaa Euroopan unionin alueella. Meidän mielestämme alueellinen johdonmukaisuus on välttämätöntä ja siinä hengessä kiitämme esittelijää siitä, että hänkin perää johdonmukaisuutta. Hän puhuu myöskin yhteistyöstä alueellisella tasolla, jonka mekin jaamme. Sitten kun ajattelemme tulevaisuutta, on selvää, että kohesiopolitiikka ja sen täytäntöönpano tapahtuu alueellisella tasolla. Me kuitenkin vastustamme yhden aiheen politiikkaa, paitsi joissakin tapauksissa, jos kyse on syrjäisistä alueista, voimme sen hyväksyä. Kohesiopolitiikka ja rakenneuudistukset, näiden yhdistelmä on jossain määrin ongelmallinen. Nimittäin makrotaloudellinen ehdollisuusperiaate ei vastaa rakennerahastojen periaatetta. Pikemminkin kansallinen hallinto, joka ei sitoudu kasvu- ja vakaus- sääntöihin johtaa tilanteeseen, jossa ehdot eivät täyty. On puhuttu myöskin suorituskriteeristä. Me vastustamme sitä, koska se olisi niiden alueiden etujen mukainen, jotka ovat jo muutenkin suorituskyvyltään korkealla tasolla. Me peräämme pikemminkin joustavuutta. Nyt sitten vielä muutamia seikkoja, että osalta olemme eri linjoilla. Ensinnäkin kohesiopolitiikka ja strategia Eurooppa 2020. Aloitteen komiteassa olemme sitä mieltä, että kohesiopolitiikan on toimittava välineenä, kun harjoitamme 2020 strategiaa. Sitä ei pidä erottaa tästä kokonaisuudesta. Ja sen tarkoituksenahan on luonnollisesti vähentää eroja sekä sosiaalisella että taloudellisella sektorilla Euroopan unionissa. Me olemme myöskin sitä mieltä, että välikategorian luominen on hyvä. Täällä on puhuttu 75 ja 80 prosentin haarukasta, johon asettuu suurin osa alueita. Ja tästä, tämän asian osalta mielestämme tämä välikategoria luominen olisi äärimmäisen hyödyllinen. Indikaattoreiden ja BKT-indikaattorin osalta olemme sitä mieltä, että BKT ei riitä, jotta vertailuja voitaisiin tehdä eri alueiden välillä. On olemassa paljon muitakin seikkoja, jotka on otettava huomioon. Meidän mielestämme on syytä vielä syventää työtä ja ohjelmointikauden väliarvion laatiminen on tärkeää. Mitä ylipäätään tulee ohjelmointikauteen, olemme hieman eri linjoilla tämän asian suhteen. Alueiden komiteassa on valmisteltu toinen raportti, joka perustuu 5 plus 5 mallin, jonka puitteissa on mahdollista harjoittaa väliraportointia ja, ja tilannearvion tekoa. Thank you very much. Kiitoksia kovasti ja nyt pyytäisin herra Carmelo Centronea esittämään omat. Kiitos. Kiitos äh, puheenjohtajalle ja myöskin äh, herra Piperille. Olen jo tavannutkin hänen, hänet ja itse asiassa vastasin hänen kysymyksiinsä ja, ja, ja hän minun kysymyksiin, joten nyt äh, yleisluontoisesti sen verran, että olen hyvin pitkälti samoilla linjoilla kuin te. En palaa niihin sen kummemmin, mutta sen äh, sijaan tuo niin sanottu Euroopan unionin lisäarvo, josta äsken puhuttiin, se on tärkeää. Euroopan komission roolin laajentaminen äh, ja, ja vahvistaminen olisi tervetullutta. Myöskin äh, vaikutus arvioiden pakollisuus olisi mielestämme hyvä asia. Ehkä on syytä vielä entistä enemmän syytä painottaa varojen koordinointia. Teidän ehdotuksenne ovat sen suuntaisia, mutta mielestäni kuitenkin se, että saataisiin aikaiseksi yksi säätelijä ja valvoja olisi hyvä asia. Yksinkertaistaminen luonnollisesti on aina tervetullutta, mutta meille se on aivan ensiarvoisen tärkeä uudistus. Nimittäin yksinkertaistamista pitäisi toteuttaa kaikilla tasoilla. Ei riitä, että ainoastaan loppumetreillä loppuarvioinnin tekemisen yhteydessä hallinnollisella tasolla – yksinkertaisteta. Ei, yksinkertaistamisen on oltava päivän sana joka tasolla. 2020 strategiayhteydessä niin ikään olisi paikallaan eritellä asiat toisistaan, ajatella sitä, minkälainen mahdollisuus on ottaa käyttöön esimerkiksi yksityistä rahoitusta ja, ja niin poispäin. Eli kaiken kaikkiaan olen samoilla linjoilla ja samalla linjoilla olen niin ikään myöskin alueiden komitean kanssa välikategorian luomisen suhteen. PKT-kriteeri on riittämätön. Me tarvitsemme myöskin muita kriteereitä, jotta voimme tehdä arvioita alueista. Mutta en puutu siihen nyt sen enempää. Te puhuitte kumppanuudesta varsin hienoin sanakääntein ja hienosti, mutta valitettavasti – tässä viitataan pelkästään julkinen yksityinen kumppanuuteen, komissioalueet ja niin poispäin. Minun mielestäni olisi syytä peräänkuuluttaa pikemminkin kumppanuutta, joka perustuisi sosiaaliseen taloudelliseen malliin, koska tähän törmätään ennemmin tai myöhemmin. Ja tämäkin on toteuduttava kaikilla tasoilla kohesiopolitiikan suurempaa avoimuutta haluaisimme niin ikään nähdä. Samalla tavoin kuin yhteisen maatalouspolitiikan alla on jo tehty, kaikki tiedot julkaistaan ja, ja kaikilla on tietoihin pääsy. Se olisi äärimmäisen tervetullutta meidän mielestämme. Very much, and now I would uh, move to the shadow report. Kiitoksia. Sitten Stosas Stavrakakis on ensimmäinen hoitajasittelijä. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluaisin onnitella esittelijää erinomaisesta työstä, jota hän on tehnyt. Meillä on edessämme nyt teksti, joka muistuttaa meitä siitä, mitä kohesiopolitiikan todelliset tavoitteet ovat ja missä painopisteiden tulisi olla. Minä voin myös tukea useimpia esittelijän kantoja aikasyistä. En nyt aio tarttua näihin kohtiin yksityiskohtaisemmin, mutta on tiettyjä asioita mietintöluonnoksessa, joita, josta en ole samaa mieltä. Esimerkiksi se, että Euroopan globalistumisrahasto pitäisi sisällyttää Euroopan sosiaalirahastoon. Me olemme sitä mieltä, että nämä kaksi rahastoa ovat sellaisia, että niillä on aivan erilaiset tavoitteet ja että niiden toiminnan kriteerit ovat erilaisia. Ja tämä koskee myös ehdotusta sulauttaa kohesiorahasto Euroopan aluekehitysrahastoon. Sen lisäksi on muita kohtia, joista pyytäisin lisäselvityksiä esittelijältä. Esimerkiksi tällaisen tuen asteittaiseen lopettamisen alueille, jotka ovat saaneet maksimirahoitusta äh, konvergenssin puitteissa. Oletteko sitä mieltä, että tämä rahoituksen lopettaminen, että sen pitäisi lähteä liikkeelle konkreettisista kriteereistä, jotka lähtevät liikkeelle nykyisistä tarpeista ja alueen kehitystasosta? Ja sitten kohta 51, jossa puhutaan automaattista säännöistä, jotka koskevat voimakkaampaa valvontaa, jos vakauskriteereitä rikotaan todella raskaasti. Eli siis on kysymys vain siitä, että halutaan saada aikaan voimakkaampaa valvontaa, niin mitä tulee varojen valvontaan ja hallinnointiin, voin tukea sitä. Mutta jos tässä puhutaan nyt siitä, että automaattisesti tulisi käyttöön sanktioita, silloin kyllä sekoitetaan kohesiopolitiikan tavoitteet makrotaloudellisiin ehtoihin, ja sitä minä en voi tukea. Uh, Kiitoksia, Rick Manner. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja. Myös, myös minä haluan onnitella Markus Pieperiä erinomaisesta työstä ja erinomaisesta raportista. Minä pidän, pidän erityisesti tästä tyylistä, jolla tämä raportti on kirjoittu. Mielestäni siinä otetaan suoraa kantaa asioihin ja ilmaistaan mielipiteet hyvin selkeästi. Toki nämä herättävät keskustelua nämä, nämä asiat, mutta minusta se on vain hyvä asia minusta on hyvä että tässä tuodaan hyvin selkeästi esille koheesiopolitiikan keskeinen rooli eu kaksituhatta kaksikymmentä toteutumisessa ja nimenomaan korostetaan koheesiopolitiikkaa välineenä niin, niin kuin, esittelijä totesi. seitsemän vuoden rahoituskausi plus riittävä rahoitus on, myös hyvin tärkeää mainita ja muutenkin itse olen hyvin paljon samoilla linjoilla esittelijän kanssa monista kysymyksistä. mitä tulee tavoite kakkosen vahvistamiseen mielestäni se on erinomaista. kun puhutaan innovointiklustereista niin mielestäni ehkä tässä voitaisiin myös jollain tavoin mainita yhteistyö puiteohjelmien kanssa ja siitä kuinka voisimme tiivistää tätä yhteistyötä. tavoite kolmosen vahvistaminen on myös hyvin, hyvin kannatettavaa. se mitä tulee näihin erillisrahastoihin myös siitä olen hyvin pitkälti samoilla linjoilla eli en missään nimessä kannata näitä erillisrahastoja. sitten Erittäin, iloinen olen myös siitä, että, tässä paperissa huomioidaan nämä erityistä haasteista kärsivät alueet ja niiden erityisolosuhteet ja huomioiminen myös tulevalla rahoituskaudella se on tärkeää. mitä tulee makroalueisiin, niin mielestäni pitäisi selkeämmin mainita se, että makroalueiden osalta käyttäisimme olemassa olevia rahoitusmekanismeja emmekä sinällään lähtisi tukemaan budjetin kautta makroalueita lisärahoituksella. Tämä on mielestäni kuitenkin ollut aika periaatteellinen kysymys ja sitä on nostettu monessa eri tilanteessa esille. Se mitä tulee tähän välialueluokkaan, niin olen, olen samoilla linjoilla siitä, että siitä ei missään nimessä saa tulla tällaista pysyvää koheesiopolitiikan elementtiä ja tukimuotoa niin kuin esittelijä totesikin ja totta kai tämä on vaarana jos tämä nyt tämä luodaan tulevalle rahoituskaudelle. Itse en kuitenkaan ole aivan noin jyrkkä kuin mitä esittelijä tässä omassa, omassa mietinnössään vastustaa tätä. Itselleni kanta on hieman neutraalimpi vielä. Minusta tästä pitää vielä saada lisää, tutkimustuloksia ja lisää keskustelua ylipäätään sitten näistä tavoitteista, kuinka se tulee sitten rahoituksen osaltakin vaikuttamaan. Sitten näihin rahastojen yhdistelemisiin. Mielestäni on hyvä, että etsitään näitä synenergiaetuja, mutta äh, ehkä haluaisin vielä lisää, kuulla konkreettisemmalla tasolla mitä tämä tarkoittaisi jos näin, näin radikaaleja muutoksia tehtäisiin rahastojen osalta. se mitä tulee euroopan globalisaatiorahastoon niin niin olen edeltävän puhujan kanssa vähän eri linjoilla. minä kannatan täysin sitä että me, pikkuhiljaa luovuttaisiin tästä globalisaatiorahastosta ja nimenomaan yhdistettäisiin sosiaalirahastoon koska alun pitäenkin globalisaatiorahasto oli vain väliaikainen väline ja nyt itse asiassa se tarkoitus ja ne, ne kriteerit millä tätä rahaa on jaettu niin on, on alkaneet vähän hämärtyä emmekä ole enää siinä alkuperäisessä tarkoituksessa eli sen takia olen kyllä täysin esittelijän linjoilla tässä. Se mitä tulee enpi ja myös pidän hyvin tärkeänä, että nyt konkreettisesti saataisiin tämän enpi hallinnon osalta siirtyä aluepolitiikan alle. Tämä on käsittääkseni myös Puolan puheenjohtajuuskaudella yksi aluepolitiikan prioriteeteista tai yksi asioista, mitä he tulevat nostamaan. Eli tätä kannatan ehdottomasti. Se mitä tulee sitten tähän aluepolitiikan yksinkertaistamiseen, ja, väärinkäytösten vähentämiseen niin mielestäni tässä pitää olla hyvin tiukka niin kuin esittelijä tässä mietinnössään onkin. itse kannatan tietynlaista ehdollisuutta tuloksellisuutta ja, nimenomaan sitä jatkuvuutta että painotettaisiin jatkuvuutta näissä projekteissa. ja se mitä tulee siihen tulisiko, joku automaattinen rankaisumenetelmä luoda ja kytkeä se makrotaloudellisiin niin tavoitteisiin niin, niin olen, ajatuksena minusta se on ihan ok ja ymmärrän sen ajatuksen taustalla mutta totta kai se on sitten ää, se, että se suoraan kytkettäisiin sitten taloudellisiin kysymyksiin, niin siihen hieman skeptisesti Rika, you have to speak slower. I'm sorry, you finish. Thank you. You're too fast, probably. I, would just like to... Niin, ihan liian nopeasti. Haluan kollegoiden ymmärtävän, että meidän täytyy puhua hieman hitaammin, koska tulkkien täytyisi pysyä perässä. Kiitoksia kovasti. Sitten Peter Simon. Ja, äh, sehr geehrter Herr Berichterstatter, vielen Dank für diesen... Niin, esittelijä, kiitos tästä mietinnöstä. Noin se kaksi kommenttia. Yksi kohta, koskee kohtaa 33, jossa puhutaan osavaltioiden alueiden sitovasti mukanottamista toimintaohjelmien laatimiseen. Tämä on sama äh, asia, joka sanottiin aamulla, kun puhuttiin Vlasakin mietinnöstä. Meidän on mentävä pitemmälle ja kunnan taso, paikallistaso pitää sitovasti vetää mukaan. Tämä myös sitä taustaa vasten, että monilla alueilla Euroopan rahojen yhteisrahoituksen täytyy tapahtua paikallisella tasolla, mutta jos me ajattelemme sitä, että rahoja pitää käyttää jollakin tavoin, niin silloin heiltä, jotka käyttävät rahoja, pitää myös kysyä siitä, mihin he haluavat käyttää rahoja, mikä on se ohjelmallinen sisältö. Me saamme paremman vastaanotto varojen käyttöasteen, jos paikallinen taso otetaan paremmin mukaan ohjelmien suunnittelun ja jos se kirjataan tulevaan asetukseen. Toinen kommenttini koskee teidän kohtaanne yhdeksän ja kommenttia siitä, että, että ette ole valmis hyväksymään sitä, että olisi tällaisia toimenpideohjelmia metropolialueiden tasolla. Te viittaatte tässä yhteydessä mm, puuttuvaan poliittiseen ja demokraattiseen tahoon, jolla olisi riittävä vastuu. Minun täytyy nyt kuitenkin Saksan osalta, sen maan osalta, josta kumpikin tulemme, todeta esimerkkinä, että nimenomaan metropoli alueiden tasolla todellakin on tällaisia alueita, jotka lainsäädännön myötä ovat saaneet demokraattisen legitimiteetin alueelliselle yhteistyölle, niin se on annettu jopa tehtäväksi. Ajatelkaapa Hannoverin metropolialuetta tai Rainneka metropolialuetta, jossa kolme osavaltiota on antanut sille nämä tehtävät. Nimenomaan tällaisissa funktionaalisesti ja rakenteellisesti verkottuneissa alueissa voimme todeta, että niillä usein on tällainen demokraattinen legitimointi. Ja nimenomaan toimenpideohjelmien yhteydessä tällaisilla metropolialueilla on nähtävissä se, että jos ne toimivat eri alueilla, ajatellaan vaikka rain aluetta siinä on kolme aluetta eurooppalaisten katsottuna, joten alue ei pystyisi toteuttamaan Euroopassa pohjalta yhtenäistä kehitysohjelmaa, koska sen täytyisi kolmessa toimenpideohjelmassa saada aikaan tavoitteita, jotka olisivat yhtenäisiä, mikä käytännössä on lähes mahdotonta. Joten tässä pitäisi laajentaa tätä spektriä. Thank you, Karima. Kiitoksia, Karima Deli. Äh, merci. Kiitos äh, esittelijä tehdystä työstä. Haluan palata ainoastaan parin seikkaan, jotka ovat minulle tärkeitä ja aika ristiriitaisia. Kohta 19 te toteatte, että BKT on ainut ja keskeisin kriteeri. Ja sen jälkeen kuitenkin todetavat, toteatte, että kansallisilla viranomaisilla on lii- marginaalia ja mahdollisuuksia käyttää myöskin muita kriteereitä, joten tämä toteamus on aika ristiriitainen. Mitä nämä muut kriteerit ja indikaattorit sitten ovat? Nythän on vihdoinkin ajateltava muutakin kuin PKT. No niin, tämä liittyy siis luonnollisesti Euroopan unionin kansalaisten elintason ja, ja olosuhteisiin. Euroopan parlamentti teidän mietintönne kautta voi nyt vihdoinkin antaa selkeän merkin siitä, halutaanko ylipäätään tällaista välialueen luokkaa, välikategoriaa. Äsken saimme kuulla herra Delabarilta aloitteen komiteasta, että tällaista valmistellaan ja näyttäisi siltä, että jäsenmaat olisivat tällä hetkellä vielä aika epävarmoja ja, ja vastustelisivat ehkä tätä. samaa koskee myöskin facing out-menettelyä. Te puhuitte myöskin yhteisrahoituksesta alueiden tasolla ja tätä sovellettaisiin nimenomaan tähän välikategoria hankkeeseen. Meille se on tärkeää. Kiitoksia. Sitten seuraa eli Oro. Merci. Euh, merci, monsieur le rapporteur. Kiitokset esittelijä. Tässä vaiheessa töitä mielestäni meidän on <clears throat> nyt selkeytettävä kohesiopolitiikkaa. On tärkeää niin ikään, että Euroopan komissio miettii uudemman kerran kohesiopolitiikkaa ja, ja minkälaisia uudistuksia todella halutaan. Ei pidä kuitenkaan sekoittaa toisinsa 2020-strategiaa ja kohesiopolitiikkaa. Nimittäin 2020-strategia määriteltiin nimenomaan Euroopan unionin makrotaloudellisin perustein, ja sen tarkoituksena on kuitenkin toteutua pelkästään jäsenmaiden tasolla. Jos Euroopan unioni haluaa rahoittaa tällaista strategiaa, se on toteutettava sillä tavoin, että meillä on uusia resursseja käytössä – mutta samalla otamme kuitenkin kontollemme kohesiopolitiikan muutokset, jotka aiheutuvat tästä. Eli kohesiopolitiikkaa ei voida käyttöä, käyttää EUn 2020-strategian toteuttamiseksi. Kohesiopolitiikan tarkoituksenahan on lisätä työllisyyttä ja edesauttaa huonossa asemassa olevan väestön osan integroitumista yhteiskuntaan, kasvua, rikkautta, hyvinvointia pyritään edistämään kohesiopolitiikan avulla. Minun käsitykseni mukaisesti mitään muita keskeisiä hankkeita, ää, tavoitteita ei ole. Euroopan komission on toimittava sillä tavoin, että uuden synergian kautta investoidaan esimerkiksi tutkinta, tutkimustoimintaan – ja innovatiiviseen toimintaan, ympäristöhankkeisiin. Me emme voi kuitenkaan antaa rahoitusta ilman mitään ehtoja. Ehdot voivat liittyä esimerkiksi työllisyyden lisäämiseen, ympäristökriteereiden täyttämiseen ja niin edelleen. En painota sen kummemmin lisäarvo kysymystä, joskin olen sitä mieltä, ettei tuota lisäarvokysymystä kannata nyt siltä kannata liikaa odottaa. Euroopan unionin kansalaisten on ymmärrettävä se, mitä lisäarvolla tarkoitetaan sekä taloudellisella että sosiaalisella saralla. Unionihan perustuu sisämarkkinamalliin, mutta kuitenkin tämänhetkiset suuret markkinat perustuvat oikeastaan yksi kantaan kilpailumalliin. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että heikommat jäävät tämän mallin ulkopuolelle. Nyt unionille onkin annettava keinot, joiden puitteissa kaikilla on mahdollisuus päästä mukaan yhteisin, yhteisille markkinoille. Ja kohesiopolitiikka on ainut tapa vastata tähän haasteeseen. Kilpailukyky ei ole ratkaisu. Toisin sanoen meidän ei pidä missään tapauksessa lähteä nyt rikkomaan niitä suuria periaatteita, jolle kohesiopolitiikka perustuu. On selvää, että meillä on suuria haasteita, mutta me saa niiden kustannuksella hajoittaa ja rikkoa sitä suurta peruspilaria, jolla Euroopan unionin kehitys makaa. Euh, merci beaucoup. Kiitoksia. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Minä tein lausunnon budjettivalvontavaliokunnalle herra Piiperin mietinnöstä ja olemme käyneet keskustelua asiasta ja olen pitkälti yhtä mieltä siitä, mitä hän on todennut mietinnössä, mitä tulee nimenomaan niihin asioihin, jotka koskevat budjetin valvontavaliokuntaa. Me tukisimme esimerkiksi sitä, että lähennetään virheitä, yksinkertaistaan menettelyjä, että olisi kansainvälisen hallintoselvitys ja se, että olisi yksi tilintarkastusjärjestelmä, joka pitäisi akkreditoida komissiossa, esimerkiksi Walesissa. Meillä on tällainen luottamussopimus, jonka meidän komissio antaa äärimmäisen paljon liikkumavapautta tällä alueella. Tätä voitaisiin laajentaa myöskin muihin jäsenvaltioihin ja muille alueille. Me olemme ottaneet asioita esille tästä automaattisesta maksujen keskeyttämisestä, jos havaitaan epäselvyyksiä, ja budjetinvalvontavaliokunta piti parempana järjestelmäistä keskeyttämistä, koska se on se termi, jota käytetään vastuuvapausmietinnössä, ja tämä on asia, joka pitäisi käsitellä kunnolla ennen kuin itse maksatukset keskeytetään. Sitten tämä ehdollisuus, yhteys sanktioihin, ja sanktioiden yhteydessä makroekonomiseen tilanteeseen, jotta voitaisiin keskeyttää rakennerahaston maksut jäsenvaltioille, jotka rikkovat vakaussopimusta vastaan. Se olisi väärin, se rankaisisi alueita, jäsenvaltioita, kun on rahoituksongelmia. Tämä olisi aivan väärin. Mitä Delba puhui, hän, hän voitin sanoa, että monet asioista jos tähän puhuu aluekomiteassa, vastaa pitkästä mitä täällä meidän kun ajatellaan alueiden komitea, kuten monet meistä, on sitä vastaan, että olisi tällainen suoritusvaraus, että olisi enemmänkin tällainen joustavuusvaraus, joka kenties voitain, on asioita voitaisiin tutkia vielä eteenpäin. Edelleen sitten vielä kaksi asiaa tällainen yleisstrategia, yleinen rakenne, se on valtaisa keskustelu, joka meillä edessämme. Minä itse olin sitä mieltä, että tavoitteet yksi ja kaksi ja kolme tasoa, jotta kaikki alueet kautta EUn voisivat saada rakennerahoja. Tietysti täytyy olla tällaisia siirtymävaiheen ratkaisuja myös, ja ajatus voisi olla se, että alueet, jotka jäävät pois tästä konvergenssi tuesta alue, tavoitteesta kaksi vuotta rahoja mukanaan koko ohjelmakauden lopuksi. Niin. Ja sitten lopuksi haluaisin mainita se, että keskitytään ää, tiettyihin kaupunkialueisiin, urbaaneihin alueisiin, kuka päättää, mitä ne ovat, komissio, jäsenvaltiot, alueet. Tähän saakka on ollut sellainen vaikutelma, että komission jäsen oli valmis sanomaan, että määritelmä jäisi jäsenvaltioiden tehtäväksi. Viime päivinä lähetin kysymyksen, joka koski tätä määritelmää, ja nyt näyttää siltä, että komissio pyrkii samaan aikaan yhtenäistetyn määritelmän urbaanista alueista. On monia alueita kautta EUn, joissa ei ole suuria kaupunkeja tai suuria urbaaneja alueita – ja jos nyt keskitetysti pakotetaan käyttöön tällainen yhtenäinen määritelmä, olisi minusta suuri virhe. Tätä asiaa pitäisi tarkastella ja pitäisi myöskin saada kuulla komission sieltä tilaisuuden tullen kanta tästä asiasta. Okay. Kiitoksia. Sean Kelly. Uh, thank you, Madam Chair. Kiitoksia. Ensinnäkin haluan onnitella Markusta hänen hienosta työstä. Niin kuin sanottiin, tällä ihan ehkä hieman provokatiivinenkin esittely, ja tästä on syntynyt yksityiskohtainen keskustelu. Ensinnäkin olen samaa mieltä siitä, että kohesiapolitiikka ei mitään itse tarkoitus. Olen samaa mieltä siitä, sen, se täytyy kuulua 2020 e strategian piiriin, koska Euroopan unioni unionia arvo, arvo arvioidaan sen mukaan, miten näihin tavoitteisiin päästään yhdeksän vuoden päästä. Ja näin ollen meidän pitää toimia näissä puitteissa, niin kuin sanoitte, että siihen kuuluu energia, ympäristö ja innovaatiokysymykset ja monikansalliset verkot. Tästä tulee sitä lisäarvoa. Muutama kohta, jossa olen samaa mieltä, että tämä tuloshakoisuus on oikea äh, linjaus. Ja sitten voidaan panostaa myös analyysiin ja arviointiin läpinäkyvyyden pohjalta, mutta mitä enemmän meillä me painotamme tuloksia, sitä parempia tuloksia saadaan aikaan. Saamme aikaan taloudellista kasvua ja se on se tärkein asia. Tästä syystä e, e, on meidän vähennettävä byrokratiaa ja olen samaa mieltä tästä. Olen samaa mieltä myös siitä, että globalisaatiorahastosta sen ei pitäisi olla pysyvä väline, Jokaisessa täysistunnossa meillä on pari kolme äänestystä joistakin globalisaatiorahaston kohteista. Niin kuin viime täysistunnossa oli Tsekki ja Puola. Ja nämä ovat joka kuukausi esillä täysistunnossa, että tämä varmasti tulee jatkumaan tulevaisuudessakin. En. Minusta alueilla pitäisi olla oma roolinsa ja haluaisin, kun puhutaan näistä välikategorioista. Sitten kohta kuusi, jossa sanotaan, painottaa sitä, että pitää pärjätä tässä globaalissa kilpailussa, jos kohesiopolitiikalla voidaan tukea kaikkien alueiden kehityspotentiaalia 2020 strategian puitteissa. Tämä on asia, joka on hyvin tärkeä bruttokansantuote. Ehkä Markus on painottanut liikaakin tätä. Olen samaa mieltä Stiglitzin mietinnön, jossa pohditaan sitä, mikä, mikä, miten talouskriisi on vaikuttanut ne alueisiin. Sitten lopuksi vielä sanoisin kahdesta muusta kohdasta. Meidän pitäisi painottaa enemmän pk-yrityksiä, auttaa niitä käyttämään ja näitä rakennerahaston varoja, koska me jatkuvasti sanomme, kuinka tärkeitä PK-yritykset ovat, mutta jos PK-yritykset palkkaisivat aina yhden ihmisen lisää, niin silloin meidän työttömyysongelmakin poistuu sitten lopuksi. Yksi ongelma, joka liittyy rakennerahastoihin ja komission kohesiopolitiikkaan, on tietoisuus. No, me emme vaadi riittävästi näkyvyyttä jäsenvaltioissa näistä rahastoista. Esimerkiksi omassa maassani on, on, yritys on saanut suoraa rahoitusta Euroopassa, kukaan ei tiedä sitä, kukaan ei kerro siitä. Näin ollen siitä ei hyödy tavallaan Euroopan unioni. Meidän pitäisi vaatia, että kaikissa kaikissa projekteissa, jos Euroopan rahaa käytetään, siinä EU pitäisi merkitä siihen tavallaan otsikkoon. Tämä tässä vaiheessa. Kiitoksia. Alan Kadek. Oui, euh, merci, Puheenjohtaja, kiitokset arvoisat kollegat. Ensimmäisenä kiitokset Markukselle todella laadukkaasta työstä. Olen monilta osin samoilla linjoilla niin kyllä se vaan näin on. Ensinnäkin voin olla tyytyväinen kohtaan 50, eikä pelkästään siihen. Siinä puhutaan, että vuoden 2013 jälkeen rahoituksen on oltava vähintään samalla tasolla kuin tämänkin ohjauskauden aikana. Eli en, ei hyväksy, hyväksytä leikkauksia. Tämän budjettikysymyksen lisäksi olen samalla linjalla monen muunkin osan kohdalla. Kaikki eurooppalaiset alueet on otettava huomioon, kun pyritään toteuttamaan näillä keinoin 2020-strategiaa. Myöskin teemakohtainen ja resurssikohtainen lähestymistapa on hyvä ja myöskin tukien ehdollisuusperiaatteen toteutuminen. Sikäli tuen myöskin ajatuksia siihen, että koulutuskysymyksiä painotetaan entistä enemmän. Kohdan yhdeksän osalta olen eri linjoilla, kun puhutaan funktionaalisista alueellisista yksiköistä ja operationaalisista suunnitelmista. Kyse on pikemminkin mielestäni siitä, että tarvittaisiin selkeitä ohjeita, joita alueet voivat käyttää hyväksi. Ajattelen nyt vaikkapa Atlantin seudun alueita. Meillä on olemassa jo Atlantin seudun kehitystä koskeva strategia-asiakirja ja, ja ohjeet, ja se on varsin hyvä keino. Tätä kautta on siis mahdollista saada ikään kuin juridinen tuki kehys, jonka puitteissa on helppo toimia. Sen kautta voidaan löytää uusia ratkaisumalleja, enkä, enkä siinä mielessä tue mitään muita toimia. Se, mitä puhuit uudesta budjetoinnista ja uudesta lainsäädännöstä, sitä ei tarvita ja samaten itse allekirjoitan sama idean ja ajatuksen. Tehokkuus on niin ikään tärkeää. Ja vielä sen verran totesin, että, että olen varsin valmis käymään keskustelua näistä kaikista kohdista. Sama koskee myöskin Euroopan komissiota. Nimittäin työtä on vielä aika paljon. Täällä on puhuttu paljon välikategoriasta ja samaten myöskin 75 prosentin kynnys tasosta, jotta ylipäätään päästäisiin, jotta täytettäisiin kelpoisuuskriteerit. Nämä kaikki ovat seikkoja, jotka on otettava myöskin komission kanssa huomioon. Kiitoksia. Pyytäisin sitten muita kollegoja puhumaan, vaan maksimissaan kaksi minuuttia, koska muuten kaikki eivät pääse puhumaan, koska 17.15 siirrymme seuraavaan kohtaan. Seuraava on Konstantin Kreel aina minä olen uhri. Haluaisin painokkaasti kiittää esittelijää mietinnöstä. Se on erittäin hyvä perusta keskustelulle. Kun aikaa on kaksi minuuttia, haluaisin vain keskittyä kolmeen kohtaan. Minä tuen teitä painokkaasti pitkän keskustelun jälkeen, jota valiokunnassa käytiin siitä, että pääindikaattorina olisi BKT. Seuraava seuraavalla ohjelmakaudella mikään muu ei ole mahdollista. Siitä huolimatta tietysti myös alueellisella tasolla indikaattorit on olemassa indikaattoreita, joita voidaan käyttää ja pitääkin, mutta kokonaisuudessaan tälle tuelle BKT on ainoa mahdollinen. Jos halutaan päästä eroon globalisaatiorahastosta, pitäisi sanoa se suoraan, eikä puhua mistään yhteen yhdistämisestä sosiaalirahastoon, koska silloin virtuaalista rahaa liitetään todelliseen rahaan, se ei voi toimia hyvin. Se johtaa enemmänkin siihen, että virtuaalista rahastakin tulee todellista rahaa, ja se varmaankaan ei tässä ollut lähestymistapana. Tämä välitavoite, siitä en ole aivan varma. Minä ymmärrän teidän epäilynne, mutta lähestymistapahan on ollut komissiossa se, että on sanottu, että se, että kohdellaan eri tavoin alueita, joilla, jotka ovat tulossa tuen piirin, joilta tuli loppu, on hyvä lähestymistapa. Ja se, minä uskon, että meidän täytyy kysyä komissiolta, miten se aikoo toteuttaa sen, että tästä ei tule ikuisuutta, vaan että se on tavoite tällaisille siirtymäkauden alueille, voi olla, että syynä on ollut esimerkiksi talouskriisi, joka on saattanut alueen siihen tilanteeseen, että se on pudonnut alle 90 prosentin. Tämä asioita on syytä pohtia. Olisiko tämä järkevä lisäys tähän tukijärjestelmään? Thank you, Cornel- Kiitoksia. Cornelians. Ensinnäkin kiitoksia esittelijälle. Tässä on useitakin asioita, joita voimme tukea. Esimerkiksi tätä uutta temaa, että meidän täytyy saa muotoilla nämä rahastot selkeästi. Minusta on myös tärkeää, että tämä poikkirahoitus ESR e ja Karibagran välillä täytyisi helpottaa. Tämä on tärkeä mahdollisuus. Niin ikään, missä on sitten keskustelun tarvetta. Ensinnäkin vaaditti kakkosalueen, kaksosta, kakkostavoitteen vahvistamista. Tässä täytyy selkeästi sanoa, mitä tämä tarkoittaa. Haluatteko, että, että sitä käytetään enemmän? Haluatteko, että se on paremmin niin kuin kohdennettu? jälkimmäisen ymmärtäisin. Ensimmäisessä kommentin kohdalla minulla on vaikeuksia. Samantyyppinen kysymys teille joka koskee kolmostavoitetta. Sanoitte, että se täytyy nostaa 7 prosenttia. Se kuulostaa kivalta. Minäkin tulen sellaiselta alueelta siinä Puolan Tsekin rajavailla. Miten te päädytte tähän 7 prosenttiin? Mistä se on, mistä se on peräisin? Ja mistä sitä haluatte sitten rahan sitten napata? Täytyy tämäkin kysymys esittää. Voin sanoa, että me, me kannatamme väliaikaisia äh, järjestelyjä eikä mitään välikategoriaa. Täytyy olla rehellinen. Minusta tämä, tämä, tämä välirahoitus ei saa olla ikuinen juttu. Totta kai nyt voidaan tukea, kun monet alueet ovat pudonneet tästä konvergenssista pois. Minäkin mieluummin puhuisin väliaikaisista järjestelystä kuin välikategoriasta. Seuraavaksi ongelma, joka se on tullut esillekin jo tämä ehdollisuus. Haluan sanoa selvästi, että ehdollisuus ei, ei saa olla eri muotoinen jäsenvaltioittain. Tämä on hyvin vaikea Tehän muotoilitte tämä 30 37 erityisen hyvin yleisesti te kuitenkin torjutte menettelyt, jossa jäsenvaltioita vaaditaan perustavanlaatuisia sosiaali- ja talousuudistuksia. Tämä on aika vaikea juttu. Sama koskee epäily koskee kohtaa 51, kun te puhutte automaattisesti käyttöön otettavasta sääntelystä, jolla valvotaan voimakkaammin rakennevarojen muotettu tavoitteiden mukaista käyttöä, jos äh, näitä kriteerejä rikotaan. Tämä on viimeinen juttu. Sitten 60. Teidän pitäisi ottaa tämä pois tällaisia kysymyksiä on aika vaikea linjata, kun puhutaan yhteisen vastaanottokyvystä. Totta kai tämä on ainakin meidän käsityksemme, että silloin kun uusia valtioita liittyy, silloin tätä täytyy tietenkin miettiä, mutta tällainen absoluuttinen muotoilu on vaikea, niin ei pitäisi tehdä, pitäisi olla hieman herkempi näissä asioissa. Ei ole kysymys pelkästään meistä, vaan muistakin, jotka lukevat tätä mietintöä. Kiitoksia. Minimätään. Grazie, come tutti gli altri. Kiitos niin kuin muutkin. Haluan osaltani esittää kiitokset herra Piiperille. Olen <clears throat> samoilla linjoilla hänen kanssaan sen suhteen, että kohesiopolitiikasta on pidettävä kiinni. Siihen on kiinnitettävä erityistä huomiota ja sitä on kohdistettava nimenomaan syrjäisiin alueisiin ja, ja ylipäätään niihin alueisiin, jotka äh, <clears throat> ovat äh, vaikeuksissa. Äh, mutta se, että strategia 2020 ja kohesiopolitiikka, että ne sekoitettaisiin toisiinsa, sitä ei taas voida hyväksyä. Ja niinpä meidän onkin syytä pyrkiä keskittämään tiettyjä alueita ja yksinkertaistamaan kohesiopolitiikan käytännön toteutusta ja, ja päästävä eroon ylimääräisestä byrokratiasta. Joitakin epäilyksen aiheitakin minulla on, mutta itse pitäisin kiinni PKT-kriteeristä keskeisenä eh, kriteerinä. Sen kautta eh, on mahdollista tehdä arvioita, mutta se, että jos halutaan ottaa käyttöön uusia kansallisia indikaattoreita, haluaisin tietää, mitä ne olisivat ja millä tavoin ne olisivat yhdenvertaisia keskenään ja voidaanko niitä käyttää eri tavoitteiden kohdalla. Jonkun verran ristiriitaisuutta on mielestäni myöskin tavoitteiden kohdalla. Kohdissa 20 ja 30 puhutaan tavoite ykkösen säilyttämisestä. Sitä pitäisi jopa vahvistaa. Ja tämä koskee myöskin tavoite kakkosta ja kolmosta. Meidän tehtävämme on kuitenkin se, että pidämme yllä näitä kaikkia tavoitteita ja sen vuoksi mielestäni ei pidä lähteä vahvistamaan yhtä tavoitetta toisen kustannuksella. Se, mitä tulee taas tuohon mainittu välikategoriaan ja sen luomiseen, en itse tue sitä ollenkaan. Pikemminkin tukeutuisin facing out-malliin. Ehdollisuusperiaate, silloin kun se on oikeudenmukainen toimintatapa, se on mielestäni hyvä toimintamalli. Mutta tässä yhteydessä on varmaankin syytä täsmentää se, että ehdollisuusperiaatetta on käytettävä jo ennen kuin ohjelmointia ylipäätään aloitetaan, jotta voitaisiin välttyä tilanteelta, jossa jo toteutetut hankkeet ovatkin ongelmallisia. Sitten vielä hieman mm, hämmentyneenä tarkastelen kohtaa 51. En ole aivan varma siitä, mitä herra Piper tarkoittaa, kun hän puhuu sääntelystä ja vakaus- ja kriteereistä. Tarkoitetaanko tässä ainoastaan niitä alueita, jotka eivät noudata kriteereitä? Nekö saisivat sanktioita vai käytettäisinkö sanktioita jotenkin laajemmin? Kiitoksia. Sitten seuraava. Gracias, presidenta. Kiitos äh, puheenjohtaja. Kiitokset esittelijälle. Haluaisin esittää muutaman selkeyttävän kysymyksen vielä. Ensinnäkin äh, kohesiorahaston toimivuudesta ja globalisaatiorahastosta niin ikään. Sosiaalirahastostakin äh, oli puhe. En tiedä, onko tarkoitus nyt jollakin tavoin yhdistää kohesiorahasto ja aluekehitysrahasto. Ja toinen epäilyksen aihe, joka minulle syntyi, jotkut siihen viittasivat täällä aikaisemmin. Täällä on puhuttu nimittäin 7 prosentin rajasta. Kohdassa 24 puhutaan siitä, miksi on valittu 7 prosentin kynnys ja mitä tarkoitetaan yhteisrahoituksesta ja siinä yhteydessä käytetystä 75 prosentin rajasta. Miksei käytetä hetkestä 80 prosenttia? Ja vielä eräs kysymys. Eurooppalaiset luokitellut linjaukset. Mitä tällä tarkoitetaan? Sitten vielä kohta 14. Siinä puhutaan energiakysymyksistä, jossa siis eh, tarkemmin ottaen uusintuvien energiamuotojen nopean kehittämisen hankkeesta. Mitä tällä tarkoitetaan? Voitteko vielä lisää selvittää tätä kohtaa? Meille 2020-strategia on äärimmäisen tärkeä, mutta kohesiopolitiikka eh, ilman muuta eh, omalta osaltaan luo lisää arvoa. Se on kuitenkin paljon enemmän kuin mitä Strategia 22 on ylipäätään. Mitä sitten, jos facing out äh, menettelystä luovutaan kokonaan? Otettaisiinko silloin sitten käyttöön välikategoria vai, vai minkälainen tilanne syntyy? Ainakin Espanjassa tämä synnyttäisi ongelmia. Olisiko tämä mahdollisesti jonkunlainen väli, väliajan siirtymäkausi ratkaisu vai mikä minkä, minkälainen se olisi. Kiitos, Patrice Torier. Arvoisat kollegat, olen aika pitkälti eri linjoilla esittelijän kanssa kohesiopolitiikan suhteen, mutta nyt ainoastaan muutama keskeinen kohta. Itse vastustan tiukasti ehdollisuusperiaatteen käyttöä ja samoin myöskin äh, rahoitus- ja sanktioiden käyttöä äh, alueellisella tasolla ja, ja, ja äh, kun, mu, muillakin tasoilla vastustaan. Se loisi ainoastaan ongelmia. Samalla tavoin olen sitä mieltä, että meidän on syytä korostaa teema keskittämistä, jottei törmätä tilanteeseen, jossa tällä hetkellä aluekehityspolitiikan kanssa ollaan. Mielestäni ohjelmat ovat liian pitkälle vietoja. Sitten innovoivat indikaattorit, onko niiden luominen ylipäätään mahdollista? Nehän vaikuttavat myöskin kelpoisuuskriteereihin ja arviointikriteereihin. Täällä on puhuttu PKT-kriteeristä ja siitä, että tarvittaisiin mahdollisesti myöskin muita kriteereitä, jotta todellinen eurooppalainen lisäarvo voitaisiin ylipäätään määritellä. Vastustan niin ikään sitä, että välikategoria luotaisiin. Mielestäni meidän on syytä tukea nimenomaan syrjäisiä alueita artiklan 349 nojalla. Ne on saatava mukana yhteiseen kehityshankkeeseen. Ja tällä tarkoitan nimenomaan kaukaisia alueita ja ultraperiferisiä alueita. Jatkossa kehityspolitiikan ja kohesiopolitiikan puitteissa meillä on oltava käytössä keinot, joiden avulla nämäkin alueet pääsevät mukaan kehityksen kulkuun. Myöskin aluekehitysrahastolla on mahdollisuus edesauttaa syrji, äh, syrjäisiä alueita. Sama koskee myöskin raja-alueita ja, ja, ja tällä tavoin kaikki asianosaiset pääsivät, pääsisivät mukaan nauttimaan näistä mahdollisuuksista. Sitten François Fossit. Puheenjohtaja, kiitokset. Ensin noin yleisesti ottaen herra Piiperille toteaisin, että tämä mietintö on lähempänä sitä, miten itsekin asian näen, kuin mitä alun alkaen kuvittelin. Tietenkin subsidiaattiperiaatteen käyttö tässä yhteydessä on tärkeää. Teemakohtainen lähestymistapa mielestäni rikkoisi kuitenkin alueellisen yhteneväisyyden ja se, että siitä puhutaan, niin se on hyvä asia. Mutta meillä on kuitenkin vielä tässä paljon peltoa kynnettävänä. kilpailukykyyn perustuva lähestymistapa on mielestäni aika paljon ajatuksia herättävä. varaus ja joustavuusperiaatteet ylipäätään komissio on niitä tukenut ja, ja sitä kautta on pyritty ottamaan käyttöön myöskin kannustimia esimerkiksi energiasektorilla. Mutta tätä kautta voidaan joutua siihen, että että käytämmekin taas se 5 plus 5 mallia ja joustavuutta tarvitaan entistä enemmän, joten tätä pitäisi vielä hieman lisää syventää. Sitten muutama sana välikategorian luomisesta. Meillä ei edes ole mitään yhtä mallia, jota voidaan käyttää. 75 prosentin malli, jota, on, jota tässä ehdotetaan, perustuu samaan malliin kuin mitä 80 prosentin malli aikaisemmin. Mutta ylipäätään, jos ajattelemme tavoitteita ja, ja kohesiopolitiikan toteuttamisen mahdollisuuksia eri alueilla, ovat olosuhteet täysin toisistaan poikkeavat. Sitä paitsi, jos me haluamme nyt lisätä työllisyyttä ja parantaa koulutusta – ei, eivät nämä ole asioita, joita voidaan vain yksikantaan toteuttaa joka alueella samalla tavalla. Ajatellaan nyt vaikkapa Irlantia tai muuta kriisin ajautuneita alueita. Ei voi edes ajatella, että Irlanti olisi tarvinnut tämän tyyppistä apua ja eurooppalaista solidaarisuutta. Ja sitä paitsi tässä yhteydessä oli syytä toimia vielä varsin nopeasti kun tällaisia instrumentteja otetaan käyttöön, niin niiden on toimittava, että todellista eurooppalaista kohesiota syntyisi. Kiitokset Elisabeth Schroeder. Niin, jatkankin sitten siitä heti. Ei tarvitse toistaa, mitä François jo meidän nimissämme sanoi. Ja sehän oli eilen jo keskustelun kohteena. Itse asiassa ajattelen, että on tarvetta pohtia asiaa asia, että tällä tavalla voidaan tehdä selväksi se, että tässä välikategoriassa on, että se on olemassa sillä tavalla tällaisena siirtymävaiheen asiana, mutta toisaalta pitäisi oikeudenmukaisesti kohdella alueita, joita tuki loppuu, jolla se on alkamassa, koska kriisin vuoksi on aiheutunut suuriakin vaurioita tietyillä alueilla. Ja olisi hyvä, jos EU tukisi näitä alueita, koska silloin ne nopeammin toipuisivat kriisistä. Sehän tässä on ajatuksena. Sitten haluaisin sanoa mietinnöstä, että mietintö on erittäin hyvin rakennettu. Sen osalta on helppo tehdä työtä. Se on erittäin miellyttävä. On tietysti se etu, että äidinkielisessä versiossa tämä erityisen selvästi nousee esille, jotta voi helposti lukea mietintöjä ja pohtia sitä, onko asioista yhtä mieltä vai ei. Tämä on erinomaista. Mutta kun katson sisältöä, niin se on hiukan vanhanaikainen. Se katsoo minusta liikaa taaksepäin. Ja siinä todetaan, että asiat ovat hyviä ja ne voi säilyttää. Me emme kuitenkaan voi säilyttää kaikkea. Tilanne on muuttunut, meillä on kriisi, meillä on ilmastokriisi, talouskriisi, meillä on uusia haasteita – tässä kyllä otetaan ne huomioon viittaamalla EU 2020, mutta se ei riitä. Tässä on tehtävä parannuksia ja totta kai me tulemme tekemään paljon tarkistuksia. Minä toivoisin, että saisimme nykyaikaista rakennepolitiikkaa ja löytäisimme välineitä, joilla voitaisiin tukea kohdennetusti. Katkera totuus on, että luonnollisesti tavoite kaksi – joka van, aimalta nimeltään oli työllisyys ja kilpailukyky, mutta komission terminologian mukaan se olisi kehittyneempi alue. Meidän täytyy löytää ratkaisu, että sanomme, että on ongelmia tällä tasolla, e, jotka ovat vakavasti otettavia. Silloin pitää puuttua intensiivisesti asioihin, mutta on olemassa kuitenkin Eurooppa 2020, jossa on tiettyjä prioriteetteja. Ja komissio tekee aika näppärän esityksen. Se esittää, että jos on olemassa EU-prioriteetteja ja ne hyväksytään, silloin nämä kehittyneimmät more developed regions saavat äh, rahaa. Siis se lupaa ne rahaa, mutta prioriteettien lukumäärä, joka täytyy täyttää, on suurempi kuin niillä, jotka joutuvat vielä ratkaisemaan ensin kotona olevia ongelmia. Tämä on minusta hyvä malli, tätä pitäisi tukea, eikä pitäisi vain nyt tarkastella käynnissä olevaa tukikautta, ohjelmakautta, vaan pitäisi ottaa huomioon nämä komission edistykselliset elementit ja tämä olisi hiukan tällainen vasta mietintö, jossa pohdittaisiin nimenomaan komission ajatuksia, jotka nousevat esille komission asiakirjassa ja sanoa, tuo on hyvää, tuotla pääsemme eteenpäin, se on nykyaikainen lähestymistapa, mutta haluamme parantaa sitä näin ja näin. Ja rehellisesti sanottuna tämä tulee tietysti siitä, että tämä johtaa siihen, että tekemään paljon tarkistuksia. Näin sen omassa ryhmässäni joudumme tekemään paljon näitä tarkistuksia, mutta odotan jännityksellä kompromissineuvotteluja. Thank you, Elizabeth. No- Kiitoksia, Elisabeth. Seuraavaksi. No, Teixeira. Kiitokset puheenjohtaja. Kiitokset herra Markus Piiperille hänen tekemästään työstä. Itse allekirjoitan äh, täysin Riikka Mannerin äh, lausunnot täällä. Tämä on laadittu varsin selkeästi ja voimme monelta osin olla samoilla linjoilla. Argumentit on esitetty hyvin ja, ja malli on yksinkertaistettu. Markus äh, ei millään tavoin jätä tulkitsemisen varaa. Hän on tehnyt esityksensä selkeäsanaisesti. Markus puhuu myöskin äärialueista, syrjäisistä alueista ja ne ovatkin ne kohdat, jotka minua jonkun verran arveluttavat tässä mietinnössä, kun puhumme kohesiorahastosta. Jo aikaisemmin täällä valiokunnassa olen itse saanut tuoda esiin huolen aiheeni nimenomaan niiden alueiden suhteen, jotka on siirretty tavoitealueista toisiin ja joihin sovelletaan 75 prosentin kriteeriä. Ja jos äh, tällaisen äh, <clears throat> prosenttiluvun äh, ylittämiseen syyllistytään ja siirretään alue tavoitteesta toiseen, se voi aiheuttaa todella suuria ongelmia alueelle. Jotkut alueet, jotka saavat näitä varoja käyttöönsä, saavat ikään kuin palkinnon, mutta toiset alueet taas, jotka ovat suuremmissa ongelmissa, joutuvat sanktioiden kohteeksi. Eli näyttäisi siltä, että alueita ei kohdella tasa-arvoisesti. Tämä on minun mielestäni huolenaiheita herättävä lähestymistapa. Näin oli jo vuonna 2010 siinä yhteydessä, kun asiaa käsiteltiin, toin tämän huolenaiheeni esiin. Euroopan komissio totesi taas loppupäätelmissään, että mahdollinen ratkaisu voisi olla uuden kategorian luominen, ja tätä kautta voitaisiin taata entistä tasa-arvoisempi kohtelu kaikille alueille. Herra Piper omassa esityksessään on sitä mieltä, että välikategorian luominen on törmäyskurssilla kohesiopolitiikan kanssa. Jos ajattelen nyt aikaa aina vuoteen 2006 asti, niin on selvää, että meillä oli paljon vähemmän rahaa käytettävissä. Viimeiset luvut, jotka ovat vuodelta 2009, taas näyttävät, että vähennystä on tapahtunut aika reippaasti. Mitä nyt sitten on tapahtumassa? Aiotaanko leikkauksia tehdä jatkossakin samaan tyylinä. Jollei meillä ylipäätään ole käytössä äh, facing out ja facing in, äh, in käytäntöä, millä tavoin tämä asian pystymme ratkaisemaan? Onko meidän pakko silloin tukeutua jonkunlaiseen väliaikaratkaisuun ja luoda uusi kategoria? Thank you. Uh, Kiitoksia, Teresa Sanchez. Merci, madame la présidente. Puheenjohtaja, kiitokset. Mielestäni meidän on syytä kiittää Markusta. Hän on rakentanut mietintönsä hyvin ja hän on pureutunut kaikkiin keskeisimpiin kohesiopolitiikan osa-alueisiin. Sen tarkoituksenahan on vähentää epätasapuolisuutta ja vahvistaa yhteistyötä alueella – alueellisella tasolla. Nämä ovat mielestäni keskeisiä seikkoja. Välikategorian luominen on otettu tässä esiin. Se on kyseenalainen seikka vielä tässä vaiheessa. Sen sijaan kohesiopolitiikan merkityksestä kaikki lienevät samaa mieltä. Investoinnit suuriin hankkeisiin, erityisesti TEN-verkostoihin ja, ja raja on tärkeää, siitä olen samaa mieltä. Tällä hetkellä raja ei kannusteta vielä riittävästi. En tiedä, millä tavoin alueellista kohdista voitaisiin paremmin toteuttaa kuin nimenomaan raja-alueyhteistyöllä – meidän on syytä siis käyttää hyväksemme eh, niitä keinoja, jotka meidän nyt tätä kautta eh, tarjotaan käyttöön. Me haluamme entistä solidaarisempaa ja oikeudenmukaisempaa politiikkaa nimenomaan niille alueille, jotka ovat tällä hetkellä huonossa eh, tilanteessa ja, ja jotka ovat velkaantuneita. Ei tässä ole mielestäni mitään ristiriitaa, vaikka BKT-kriteeriä käytetäänkin. Tiedämme jo menneisyydestä sen, että jos epätasapainon tilanne syntyy, voidaan alue siirtää tavoitte ykkösestä esimerkiksi tavoitte kakkosen tai tehdä siis tällaisia siirtoja ilman, että lähdetään facing out-mallin käyttöön. Se on mielestäni aika monimutkainen. Ja sitten vielä yksi asia. Monivuotiset ohjelmakaudet ovat mielestäni hyvä ajatus. From the European Commission. Sitten komission edustaja. Thank you, Madam President. Um... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin komissio kyllä pitää hyvänä tätä mietintöluonnosta, jonka herra Piiper on laatinut niin olemme pidän erityisen hyvänä hänen tukeaan eh, monille yleisille periaatteille ja suuntauksille kohesiopolitiikan eh, eh, huomissa huomisen tulevaisena kohdallisessa niin kuin ne on kirjattu viidenteen raporttiin EU 2020 strategiassa. Haluaisin vain yhden, vain lyhyen kommentin esittää tästä välikategoriasta, joka on nähdäkseni ollut valinnut tätä keskustelua pitkälti. Haluan selventää eräitä niitä syitä, miksi komissio katsoi, että tällainen pitäisi sisällyttää kohesioraportin päätelmiin. Komissio katsoo, että me tarvitsemme mekanismin, joka on oikeudenmukainen ja läpinäkyvämpi tällaisia alueita silmällä pitäen. On usea, useitakin eh, erikoisuuksia näillä alueilla, jotka täytyy ottaa huomioon. Me katsomme usein, että että on kaksi aluetta, jolla on samanlainen kehitystaso, jotka kuitenkin kohdellaan täysin eri tavalla eh, kohesiopolitiikan puitteissa eh, erilaista apua, tarjotaan erilaiset tavoitteet, erilaiset säännöt myös intervention osalta ja varojen käytön osalta me katsomme, että yksinkertaisempi ja oikeudenmukaisempi järjestely mahdollistaisi sen, että voisimme antaa alueille, jotka eri syistä, historiallisista syistä tai mistä tahansa syistä ovat, ovat eri tavoitteiden piirissä, niin tällä tavalla niitä voitaisiin kohdella oikeudenmukaisemmin. Halusin lisätä vain tämän selityksenä sille, miksi me katsomme, että tämä välikategoria, välikategoria-alueita varten olisi sellainen, joka on sopusoinnussa näiden politiikan perusperiaatteiden kanssa, kun puhutaan solidaarisuudesta ja, ja kuilujen umpeen, umpeen kurvaminen alueiden välillä. Ja me katsomme, että tällainen järjestelmä, jossa alueet, joilla on samantyyppinen kehitystaso, että kun niitä kohdellaan eri tavalla, se ei ole oikeudenmukaista ja sitten pitäisi muuttaa. Kiitoksia. Ja Markus, haluatko lopuksi sanoa vielä muutaman sanan vai? No, viisi minuuttia, kun minulla on. Vai eikö? On pa- paljonkin kysymyksiä ja välikategoriaa No niin. Meillä oli äskettäin juhla Saksan ja Ranskan ystävyyssopimusten äh, osalta. Tämä onkin hyvä aihe sanoa, että, että, että kyllä minäkin hyväksyn demokraattiset prosessit ja jos, jos täällä on sellainen käsitys, että se, joka menee siihen suuntaan, että tällainen välitavoite kehitellään, niin kyllä varmasti kompromisseja pystytään löytämään. Mitä taas Rova Krell sanoi että, että tämä on ikään kuin phasing out-alue, mutta se on ajateltavissa, mutta vain kerran, vain yhden kerran. Ja se voisi mahdollisesti olla sellainen juttu, mutta se pitäisi myös miettiä sitä, että, että käytetään yhteisöaloitetta, että oli, oli sellainen horisontaalinen konsepti tavoitteen osalta. Siinähän on paljon sellaista, mitä me voimme vielä kehittää usein esitettiin kysymys, tavoite kolme, seitsemän prosenttia, mistä tämä raha saadaan. Ensinnäkin, jos me olemme rehellisiä keskenämme, niin hyvin monia alueita ovat päässeet pois tässä 75 prosenttia, osassa. Hurraa, hurraa! Olemme onnistuneet politiikassamme. No sitten se oikeastaan seuraavalle kalle tarvitsee, että tarvitaan vähemmän rahaa eikä pitäisi niin kuin sairaaloisesti etsiä mahdollisuuksia saada tämä raha jonnekin upotettua, vaan sitten äh, meidän täytyy, meidän täytyy olla konkreettisia siinä, mitä sille tehdään. Enkä nyt katso, että, tämä, että välikategoria on kestävä juttu. Minusta rajat ylittävällä alueella on sellaisia äh, kohteita, jotka te, ovat eurooppalaisen ajatuksen mukaisia, eurooppalaisen idean mukaisia, mutta voidaan keskustella tästä. Kyllä vielä riittävästi rahaa on, vaikka että tämä 7 prosenttiakin saadaan rahoitettua tämän kokonaisvolyymin puitteissa. Niin ja sitten brutto, bruttokansantuotekriteerit. Minä olen avoin tässä suhteessa. Valitettavasti en pysty kaikkien kollegojen nimiä tässä sanoa, mutta milloin on vielä vähän aikaa, että voistaisin kaikkein vastata yhden poikkeuksen teen, mitä alueiden komitea, herra Della Muutama kuukausi sitten sain alueiden komitean lausunnon, jossa ei vaadittu välitavoitetta missään tapauksessa. Ja nyt tuleekin yhtäkkiä lausunto minun mietintöäni, jossa sanotaan, ehdottaa, että pohditaan sitten, että luotaisiin uusi välikategoria. Tämä on tämä tuorein mietintö, että vaadittaisiin välitavoitetta. Että vaaditaan välitavoitetta ja se nyt menee tähän suuntaan teidän muutosesitystenne myötä. Täytyy nyt selkeästi tämä todeta siinä mielessä, että tämä keskustelu meillä parlamentissa on vielä kesken. Ja katson, että myös alueiden komiteassa pitäisi ei ole vielä mitään yhtenäistä mielipidettä, ei ainakaan selkeää mielipidettä, niin kuin te tänään annat ymmärtää. tämä tästä välitavoitteesta ja se nyt saa jäädäkin tähän. Ja sitten eräät kollegat kysyivät, miten sitten makroalueiden osalta jatketaan. Minä en ole niinkään sillä kannalla, niin kuin herra Simon esitti, että makroalueet olisivat erityisesti Saksassa metropolialueita, jotka olisivat ikään kuin oikeutettuja tällaisiin, tällaisiin voisivat olla kumppaneita tällaisessa toimenpideohjelmassa. Minulla on omat epäilyni sen suhteen, kun oikeastaan ne ovat kaikki niin kuin metropolialueita Saksassa. Ja sehän toisaalta syrjisi muita alueita. Kyllä minusta makroalueet ovat pragmaattinen väline toiminnalliseen yhteistyöhön Herra Simon myös totesi, puhui yhteisrahoituksesta, kehityskumppanuudesta, mutta tai niin, kehityskumppanuudessa pitäisi kunnallista ottaa mukaan. Se on minusta ihan myönteinen juttu. Tämä varmasti tulee vielä äh, esille tarkistusten myötä. Alfon, Alfonsi jos minä olen niin lähellä teidän käsityksiä, niin sitten minä olen varmaan tehnyt jotain väärin. Me, meidän täytyy, meidän täytyy. Ja, sit, ja sitten tämä Arvas Reuterin uhkaus, että hän tekisi tar- sata, sata, sen tarkist- sata tarkistusta, Arvas Reuter. Minä nyt olen, olen konservatiivipuolueesta ja ja kyllä tässä kehitellään ihan modernia strategiaa kohesiopolitiikkaan – se minulle suotakoon. Tämä noin leikki leikkinä oli aikaan meillä oli aikoinaan tapa, sellainen hassu tapa ryhmässä, että hylätään kaikki vihreiden tarkistukset, mutta nyt tällä kertaa nyt ei välttämättä ei tehdä näin, koska teillä on monia hyviä ehdotuksia, monia hyviä ehdotuksia, joita te olette tehneet, jotka varmastikin erityisesti välitavoitteen osalta mahdollistavat mielekkäitä kompromisseja. Se saa tämä tässä yhteydessä varmaan riitt- saa riittää ja odotan ilolla tuo yhteistyön jatkuvista. Kiitos kovasti Markus. Ymmärtääkseni meillä on ollut hyvä keskustelu. Ainoa päätös, mikä täytyy tehdä, on määräaika tarkistusten jättämiselle kerron teille, että ehdotus, kun on 19. huhtikuuta, joka on ensi tiistai kello 12 puolilta päivin, 19. huhtikuuta. Ja tällä tavalla tämä asia on loppuun käsitelty. Seuraavaksi viimeinen kohta esityslistallamme varsinainen kohta on sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen EUn kohesiopolitiikassa. Ja muistetaan kaikkia meitä, että, että nyt kun olemme Pyytäisin kaikkia kollegoita ja avustajia, eh, jotka poist, haluavat poistua salista, että poistukaa hiljaisesti ja eh, keskustelkaa muualla salin ulkopuolella. Se mahdollistaisi sen, että voimme aloittaa seuraavan kohdan käsittelyn. No niin, eh, sukupuolten tasa-arvon valtavirtaisminen seuraava kohta ja kerronkin kollegoille, jotka jäävät tänne saliin, että, että nyt olemme kohta sellaisessa tilanteessa, jossa me keskustelemme seuraavasta oikeudellisesta kehyksestä tätä politiikkaa silmällä pitäen. Ja tässä vaiheessa haluamme keskustella asiantuntijoiden kanssa hyvistä käytänteistä kohesiopolitiikan saralla ja mitä suosituksia voitaisiin saada tulevaa kohesiopolitiikkaa varten. Me olemme jakaneet teille myös tämän muistion, jonka Elisabeth Schröter on laatinut joka koskee sukupuolten tasa-arvon missä Olemme kutsuneet kolme asiantuntijaa esittelemään heidän käsity- näkemyksensä tästä sukupuolten, sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista mistä EU kohesiopolitiikassa ensimmäinen Britti Marie Söderberg Torstensson, joka on, on Winet-projektissa edustajia, joka mut Eva Ruminska Simni Varsovan kauppakorkeakoulusta. Hän, hän aikoinaan toimi YK Unesen alaisen sukupuolen talousohjelman entisenä johtajana, jolle me kutsunut on Charlotte Kallerstigin. European Community of Focus on Gender Mainstreaming on tämä hänen järjestönsä. Ja pyytäisinkin Britmarin Söderberg ja äh, tänne ja pyydämmekin kollegoita puhumaan lyhyesti 70 minuuttia, että sitten saamme aikaa myös keskustelulle. Britmari, ole hyvä. Thank you. Eh, Kiitos. Aluksi Haluaisin kiittää puheenjohtajaa ja aluekehitysvaliokuntaa siitä, että meidät on kutsuttu tänne esittelemään Vinet 8 hanketta, ajatuksia tulevaisuudesta, miten panna toimeen sukupuolinäkökantaa tulevassa kohesiopolitiikassa ja EU 2020 strategiassa. Interreg 4C-projekti eh, perustuu aiempiin hankkeisiin, jotka keskittyvät Itämeren alueeseen, jossa pyrittiin kehittämään eh, naisresursseja keskittymään yrittäjyyteen. Vinet 8 hanke alkoi ensimmäinen tammikuuta 2010 ja päättyy 2011 vuoden lopussa. Meillä on mukana maista idästä, pohjoisesta, lännestä ja etelästä. Meillä on yhdistelmä naisten pätevyyskeskuksia ja myöskin uusia mukaan tuli, jotka haluavat oppia asioista. Meillä on Kreikka, Bulgaria, Puola, jotka ovat rakennerahaston tasolla olevia alueita. Meillä on Suomi, Italia, Portugali ja Ruotsi. Ruotsi on tässä johtava kumppani hankkeessa. Ja sitten meillä on myöskin Skotlanti mukana. Finet 8 aloitteen monipuolisesti sisältää naisten resurssikeskukset. Minusta kysymys olisi oikeastaan kalvosto, joka oli ennen tätä. Ei. No ja vai niin, no hyvä on. Mennäänpä sitten vaan eteenpäin. Niin Vinet 8, sen yleistavoitteita on lisätä naisten osallistumista työmarkkinoille miesvaltaisilla aloilla ja tarttua ammatilliseen erotteluun. Se pyrkii vaihtamaan kokemusta politiikasta ja hyvien käytänteiden siirtämisestä Vinnet 8 ryhmän kautta ja myöskin EUn valtavertaamisen rahoittamisohjelmissa. Ja se myöskin keskittyy yrittäjyyteen, innovaatioon, ICT ja epätavallisiin työllisyysmahdollisuuksiin. Tavoitteena on Vinet kahdeksassa lisätä naisten lukumäärä, jotka osallistuvat taloudelliseen elämään kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla, luoda uusia pysyviä työpaikkoja kehittämällä naisten yrityksiä ja rohkaisemalla tuotteiden ja palveluiden lisääntyvää tuottamista, myöskin lisätä naisten vaikutusvaltaa työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa ja tukea taloudellisten resurssien tasavertaisempaa jakautumista naisten ja miesten kesken. Tietysti, jos tarkastelee Venet 8 aloitteen monimuotoisuutta, voi nähdä, että on eroja jäsenvaltioiden välillä alueellisella valtion ja kunnan tasolla, riippuen siitä, mitä käsitellään, voidaan käsitellä koulu, työskentelyä kouluissa ja yliopistoissa, joilla rohkaistaan nimenomaan tekniikkaa ja insinööritieteitä, joissa pyritään rohkaisemaan valitsemaan epäperinteellisiä vaihtoehtoja ja myöskin tarttumalla erotteleviin teollisuuden alueihin – voidaan myöskin pyrkiä antamaan erityisneuvontaa, tukea sitä yrityksien käynnistäjille, ennen kaikkea naisille, jotka ovat työttömiä tai jotka ovat ole aktiivisia, koska 40-vuotiaat, ovat maahanmuuttajia, kuuluvat vähemmistöryhmiin. Ja tietysti pyritään yhdistämään virtuaalisia ja fyysisiä konkreettisia palveluita. Toiminta ja lähestymistapa on antaa naisille voimaa, jotka pyrkivät tekemään antamaan suoria palveluita naisille, saada aikaan suoria yhteyksiä naisverkostoihin eri tasoilla Euroopan unionissa ja myöskin jäsenvaltioissa kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla, mutta tietysti myös Euroopan tasolla, mikä on hyvin tärkeää. On tärkeää, että on tällainen yhdistävä tapa edistää sukupuolista valtavirtaisuutta ja positiivisia toimia. Sitten meillä on käytännön esimerkki Kreikasta, jossa on käsitelty mallia vuosien ajan jo, jossa pyritään luomaan naisten resurssikeskuksia. Tavoitteena on tarttua työllisyyteen ja yrittäjyyteen ja tukea naisia henkilökohtaisesti kohtaisen ryhmäkouluttajan kautta, jolla mahdollistetaan naisten paluu työmarkkinoille niin, että se on yhteydessä laajempiin yrityksellisiin ja työllisyysmahdollisuuksiin, jotta saadaan aikaan myöskin työyrityksiä silloin, kun se on välttämätöntä. Ja tulos on ollut, että 143 naista on päässyt työtä, 63 on käynnistänyt yritykseen, 7 naista – on saanut maaseudun osuuskunnan, joka on saanut yritystoimintaan tukea. Sitten meillä on esimerkki Ruotsista, jossa tämä naisten resurssikeskus, jossa on sukupuolikohtaisia toimia, ja tämä käynnistyy vuonna 1995, mutta hyvät käytänteet lainsäädännössä ovat sitä, että saamme valtiollista tukea näille resurssitukeille ja parlamentin sopimusten pohjalta on julkista rahoitusta, jota annetaan erilaisiin toimiin, jotka ovat kansallisia, alueellisia ja paikallisia. Ja se on osa alueellista politiikkaa, edistetään kasvua vuodelta 2002 ja myöskin tämä Ruotsin alueellisen, taloudellisen alueellisen kasvun virasto antaa tukea. Tämä on sen toiminta tällä alueella perustuu tasavertaisuuslainsäädäntöön Ruotsissa. Ohjelmakaudella 2010-2012 hallitus on osoittanut 3,3 3,3 miljoonaa euroa joka vuosi perusrahoitusta, yhteisrahoitusta aluekehitysrahaston ja sosiaalirahaston ja muiden ohjelmien tarkoituksiin tehtävänä näillä resurssikeskuksilla kansainvälisessä, kansallisessa alueellisessa kehityksessä on edistää yrittäjyyttä ja innovaatiota, naisten pääsyä työmarkkinoille ja nimenomaan laajassa mielessä, eli pyritään tarttumaan tällaiseen sukupuoliperusteiseen erotteluun. Ja tämä informaatio- ja kommunikaatiotekniikka on tärkeää myös, ja se, miten päästään työhön, miten voidaan tehdä etätyötä, yhteistyö yli rajojen on tärkeää. Me harjoitamme innovaatioiden ja yrittäjyyden kysymyksissä maaseutukehityksen puitteissa, ja ottaen huomioon tämän maaseutukehityksen näkökannat myös. Meidän suosituksemme tässä Vinet 8 ohjelmassa hankkeessa on se, että meillä tietysti on nyt tällainen eurooppalainen pyöreä pöytä. Ennen kuin jatkamme niin, että pidämme loppukonferenssin 14.16. syyskuuta, jossa syntyvät lopulliset poliittiset suositukset ja toimintasuunnitelma seuraavaa ohjelmakautta varten rakenteellisen alueellisen yhteistyön ohjelman puitteissa – mutta nämä suositukset, eh, niiden kautta pyritään samaan aikaan eurooppalainen toimijoiden foorumi, jossa pyritään vahvistamaan naisten osallistuminen eh, toimintaan ja pyritään edistämään myöskin eh, sukupuolikohtainen lähestymistapa ja noita voidaan vahvistaa naisten osallistumista työmarkkinalle innovaatio- ja kommunikaatiotekniikassa, innovaatioiden ja yrittäjyyden kautta, että pyritään jakamaan tietoa naisten kesken asiantuntijoiden avoimuutta, jolla pyritään varmistamaan sukupuolinäkökantaa kaikissa päätöksissä, jotka tehdään sosiaalirahaston, aluekehitysrahaston, alue, alue, alueellisten ohjelmien ja puitteissa kaikissa jäsenvaltioissa. Ja että pitämme vain selkeitä e, tulosindikaattoreita, jotka mittaavat sukupuolten tasavertaisuutta, niin täytyy myöskin noudattaa. On tärkeää, että tällainen e, saadaan aikaan foorumeita, jos voidaan harjoittaa yhteistyötä, että saadaan kestävää vaikutusta politiikkaan ja toimiin. Lopullinen johtopäätös on, Finnet 8 on jäsenvaltioissa luonut yhdistetyn sitoumuksen sukupuolivaltavertaistamisen ja rahoituksen periaatteisiin, jolle pyritään samaan aikaan positiivisia toimia aloitteita, jotka kohdistuvat ammatilliseen erotteluun, ICT, siis innovaatiotekniikkaan, ja edistämään yrittäjyyttä ja myöskin samaan aikaan tuloksia, joilla vahvistetaan alueellista kehitystä ja kilpailukykyä. Ja kaikki tämä johtaa siihen, että lisätään kasvua ja kilpailukykyä. Ja voimme lopultakin todeta, että naisten yrittäjyyden puute ja ammatillinen erottelu – maksaa Euroopan unionille miljardeja. Näihin tavoitteisiin sitoutuminen merkitsee sitä, että Vinet 8 pyrkii lisäämään kasvua, alueellista kilpailukykyä ja sitä, että investoidaan sukupuolten vertaisuuteen, valtavirtaistamiseen ja positiivisiin toimiin, joilla saadaan aikaan todellakin tervettä taloudellista tulosta. Siinä on järkeä. Kiitoksia. Kiitoksia, Britvari. Seuraavaksi Eva rubinska zimni Kiitoksia kovasti. Minäkin haluan onnitella komissiota tai valiokuntaa, että se on järjestänyt tämän kuulemistilaisuuden, koska tämä, äh, koska tämä sukupuolten äh, tasa-arvon valtavirtaistaminen ole kohdassa on niin tärkeä. Tämä on oikea-aikainen aloite. Kiitän myös siitä, että voin kertoa teille kokemuksistani ja suosituksistani, jotka perustuvat aikaisempaan äh, työhöni tutkimuksessa, tutkimuksen saralla ja hallitusten välissä yhteistyössä YK tasolla. No, mikä on se suurin puute kehosiopolitiikassa valtavirtaistamisen osalta, kun me tarkastelemme tuloksia, että sukupuolten tasavirtaistaminen kohesiopolitiikassa ja esimerkiksi köyhyyden irtikitkemisestä. Meillä on, puhutaan työllisyydestä ja, ja yrittäjyydestä, sehän on oikeastaan sokea. Ja ja täysin aloitteiden ulkopuolelle liittyvät kohesiopolitiikkaa, sillä painotetaan, painotetaan prioriteetteja eri jäsenvaltioissa, eli kasvu ja kilpailukyky ja työllisyys. Tämäkin on jättää sukupuolten valtavirtaistamisen ulkopuolelle. Palaan tähän myöhemmin. Jos me luemme äh, raportin äh, kohesiosta alueellisesti ja taloudellisesti on selvää, että, että kasvun äh, analysoidessa kasvua ja, ja kilpailukykyä. Siellä ei ole sukupuolinäkökulmaa. Oli se hämmästetty minua. Esimerkiksi äh, ilmeisissä resursseissa ei puhuta äh, sukupuoliaspektista, mutta äh, kyllähän tunnistetaan naisten rooli työllisyydessä – ja äh, taloudellisessa kasvussa, mutta silloin kun raportti arvioi sosiaalisen äh, kohesiopolitiikan vaikutuksia yhtäläisiin mahdollisuuksiin, se yhdistetään sosiaaliseen kehykseen joka on aika yllättävää, koska se ei vaikuta kuitenkaan taloudelliseen suorituskykyyn. Ja on myös nähtävissä, että, että sukupuoli on vain ihmisoikeuskysymys. Voidaan kysyä, miksi? Yksi syy tähän on, että että on sellainen yleinen käsitys, että, että talous on neutraali alue, e, koska aikanaan taloustieteen isät suunnittelivat markkinamekanismeja ja instituutioita, kuten Adam Smith ja muut. Ja itse asiassa tällä tavalla se toimi aikaisemmin, 200 vuotta sitten. E, e, naiset olivat keittiössä tai sitten hoitotehtävissä, palkattomassa töissä, kun taas miehet olivat palkkatyössä mutta tilanne on muuttunut. Valtavirtaistaminen oikeastaan taloudessa ja politiikassa ei ymmärretä, että, että sukupuoli on tärkeä osa talouspolitiikkaa ja myös taloustiedettä. Ja tämä on se syy, minkä takia me haluamme, me katsomme, että, että sukupuolten valtavirtaistaminen on sellainen asia, poliitikot vaan kysyvät, miten tämä sukupuoli liittyy tähän. Me sanovat, että se liittyy kilpailukykyyn ja kasvuun. Usein se pannaan hyvin marginaaliseen osaan strategia-asiakirjoissa. Ja nyt jos tarkastelemme tätä käsitettä, että sukupuolten tasa-arvo on vain kulutekijä. Se on vain kustannus, jota useimmat maat eivät ole valmiita maksamaan nykyisessä budjettikuritilanteessa. Äh, on katsonut lukuja vuonna 2000-2006. Euroopan sosiaalirahasto käytti vain 7 prosenttia koko volyymistään sukupuolten tasavarvon valtavirtaistamiseen. Ja tämä sieltä myös äh, sellaiset hankkeet kuin työ ja per, työelämä ja perheen yhteensovittaminen. Tänä päivänä tilanne on äh, sellainen, että naisten asema talouselämässä on valtava käyttämätön potentiaali Euroopassa ja hän kertoivat Itämeren alueen kokemuksesta. Mutta tämä on kuitenkin uutta työvoimaa ja tämä hyväksytään Euroopan teollisuusstrategiassa muuttua lukuun ottamatta. Mutta mitä minä tässä kaipaan on se, että mikä on naisten osuus tässä panostuksessa, eli mitä naiset tuovat mukaan omalla lahjakkuudellaan ja johtamistaidoillaan – prioriteeteillaan, tuotantomalleillaan ja miten, miten, miten he käyttävät ja kuluttavat tulonsa. Naiset kuluttajina ja päätöksentekijöinä ja tuottajina auttaisi taloutta sopeutumaan globaaliin kilpailuun, mutta myös alueellisiin, alueelliseen ja paikalliseen kilpailuun. Tämä on yksi keskeinen elementti. Sanoisin että kun me näemme että jos Lehman Brothers olisi ollut Lehman Sisters Brothers, niin ehkäpä riskihallinta tässä ää, olisi ollut vähän toisen näköinen. Ja tämä on todellakin tärkeä huomio. Ja sitten vielä yksi esimerkki. Kun naisilla on enemmistö ää, useimmissa, useimpien maiden koulutusjärjestelmissä yli 60 prosenttia, niillä on kuitenkin vain 23 prosenttia johtoasemista talouselämässä. Sehän on silkkaa hukkaa, kun ajatellaan koulutuksen hedelmiä ja niiden käyttöä. Ja päähaaste tässä yhteydessä kohesiopolitiikan saralla onkin se, että saada integroitua naisten oikeudet ja sukupuolinäkökohdat tähän talous, taloudelliseen elämään vuoteen 2013 eteenpäin silloin, kun kohesiopolitiikan uusi sukupolvi käynnistyy. Sitten vielä kolme hyvää käytännettä omasta kokemuksestani, niin ehkä ne voitaisiin sopeuttaa myös aluepoliittiseen konseptiin aloite, että järjestetään kesäkouluja sukupuolten makrotaloudesta, joka on, on, on on globaali verkoston aloite, joka perustettiin 1994, jolla pyritään edistämään sukupuoliherkkää tutkimusta taloudessa ja sen soveltamista politiikasta. Se on tarkoitettu poliisin te- politiikan tekijöille ja tutkijoille, mutta myös kansalaisjärjestöille. Viisi globaalia oh-, ohjelmaa on jo pantu käyntiin. Nyt 2011-2012 meillä on makroalueohjelmat, jotka perustuvat kahteen tutkimuslaitokseen Puolassa, Varsovan kauppakorkeakoulu ja Turkkiin Istanbulin teknisessä korkeakoulussa, jotka järjestävät tällaiset kuin kesäkoulut, kesäyliopistot osanottajille, jotka tavallaan edustaisivat makroalueita näitä, näissä maissa tässä, tässä on mukana uusia jäsenvaltioita, naapurivaltioita ja eräitä kaukasuksen valtioita. Toisekseen vuosittainen foorumi, jossa keskustellaan naisten osuutta talouden innovoinnissa. Tämä on Puolan patenttiviraston aloite, jossa jossa puutellaan monia eri maiden patenttivirastoja ja tässä myös puhutaan tekijänoikeuksista. Tässä on mukana myös Genevessä toimiva VIPO. Ja hyvin tärkeä rooli on alueellisilla innovointikeskuksilla, jotka osallistuvat aktiivisesti tähän foorumiin. Ja yksi asia, aihe tässä on se, että mikä pitäisi olla innovoinnin määritelmä, koska naisilla on vähän erilainen käsitys siitä, minkälainen innovaatio on ja miltä se näyttää Tämän aloitteen rahoittaa Euroopan äh, rakennerahasto äh, osana innovatiivista talousohjelmaa. Ja lopuksi vielä äh, kilpailu onnistuneille naisille, menestyville naisille alueellisella tasolla. Tätä tehdään eri alueilla Puolassa ja menestyneet yritys, naispuoliset yritysjohtajat osallistuvat tähän. No, mitkä ovat johtopäätökset ja suositukset? tätä kohesiopolitiikkaa varten. Euroopalla ei ole varaa haaskata naisten potentiaalia. Nykyaikainen talous ei voi toimia äh, talous, äh, äh, sukupuolineutraalin talouden pohjalta. Nyt meillä ei ole riittäviä kehyksiä tätä prosessia varten. Ja, ja tässä on vissi vaara ja uhkat, kun me puhumme että tavallaan temaattisista rajo- rajoista, niin kuin tässä raportissa on, me saatamme unohtaa, menettää tämän sukupuolinäkökohdan, joka voisi olla kuitenkin arvokas lisä poliittisella agendalla. Tämä, tämä kolmas päätelmäni on se, että lainsäädäntö ja raho- rahoituspuitteiden arviointi vuodesta 2013 jälkeen, sitä pitäisi käyttää sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamiseen tässä politiikassa. Luulemme, että EU on kuitenkin sukupuolten tasa-arvon tavallaan malli maailmanlaajuisesti ja nyt sen pitäisi astua johtoon tunnustamalla naisten talouden potentiaali ja reagoimalla adekvaatisti politiikan tasolla. Tämä vaatii noin ainakin kolmea asiaa. Ensinnäkin, että muutetaan ajat, äh, tätä ajat, äh, ajatustapaa, jossa äh, jolloin että voisi, sukupuolten tasa-arvo kuuluisi osaksi taloutta. Meidän täytyy myös toiseksi panna täytäntöön seuraavan sukupolven kohesipolitiikan periaatteita tämä, tähän sisältyvät asiakuuluvat neuvottelut. Ja kolmanneksi naisen täytyy saada osaksi täytäntöönpanoprosessia ja päätöksentekoprosessia, koska ilman tätä ihmistä tekijää emme pääse eteenpäin. Kiitoksia. Thank you very much indeed, Madame Eva. Kiitoksia, Rova Eva rumiska zimni Ja seuraavaksi Rova Anne Karlat Kallestig. Yes, thank you. Uh, good afternoon. Ja hyvää iltapäivää. Edustan täällä 12 jäsenvaltiota, jotka ovat oppimisverkostossa, joka liittyy sukupuolten valtaistamiseen aiemmalta puhujalta saimme kuulla paljon siitä, mikä tulevaisuudessa on tämän näkökannan, sukupuolinäkökannan merkitys tulevassa politiikassa. Ja minä puhun siitä, mitä tiedämme tästä prosessista ja myöskin esitän kaksi mahdollista tulevaisuuden skenaarioa. Ensinnäkin puhun sekä sosiaalirahastosta että aluekehitysrahastosta. Ne ovat kaksi eri ohjelmaa, mutta niissä on yhtäläisyyksiä silloin, kun on kysymys sukupuolinten valtavirtaistamisesta – kun puhutaan innovaatioista ja älykkäästä kasvusta, osoittaa, miten täydentävä luonne näillä rahastoilla on silloin, kun puhutaan sukupuolinäkökannan soveltamisesta. Osoittaa sen, miten tärkeää on, että nähdään ihmiset ja prosessit järjestelmien osana ja järjestelmien ja rakenteiden vaikutus ihmisiin. Sukupuolinäkökannan soveltaminen vaikuttaa kokonaisiin politiikatavoitteisiin, kuten yleiseen innovatiiviseen taloudelliseen kasvuun ja myöskin tähtää tietysti sukupuolten kannalta tasavertaisempaan yhteiskuntaan. Tämä sukupuolen näkökanta on tärkeä monilla alueilla, kuten terästeollisuudessa, elintarvikeen tuotannossa, merialan teollisuudessa ja lasikuitu tuotannossa Ruotsin ja Norjan esimerkki osoittavat. Meillä on täällä kappaleita näistä papereista, jotka voitte saada minulta tämän tilaisuuden päätyttyä. Valtavirtaistaminen ei ole pelkästään oikea, vaan järkevä teko monistakin syystä. Sukupuolinen valtavirtaistaminen on oppimista ja muuttamista, ja niin kuin kaikki tiedämme, nämä prosessit ovat tiukkoja, olipa politiikan alue mikä tahansa, jolla työskentelemme tai josta puhumme. Ja se vaatii sekä omistautumista että nöyryyttä, ja tämä osoittaa selkeästi sitä, että tarvitaan myöskin aktiivista ohjaamista. Se vaatii myöskin aktiivista omistajuutta, tietoa, resursseja, ohjausta ja seurantaa. Tarvitaan kokemuksen pohjalta, että tavoitteet saavat kadota silloin, kun ne muuttuvat, siirtyvät eteenpäin poli- monimutkaisessa poliittisessa järjestelmissä eu ja jäsenvaltioissa on tärkeää seurata punaista lankaa. Se on tärkeää ajatella sitä, miten sukupuolten tasavertaiskysymykset ovat eri aloja koskettavia. Se, mitä on EU 2020 vaikuttaa siihen, <clears throat> mitä kirjataan kansallisiin uudistusohjelmiin. Mitä sitten ajattelen tilannetta rakennerahastoja, jotka monesti tukevat saatavilla olevaa todistusaineistoa. Haluaisin sanoa, että rakennerahastot ja sosiaalirahastot ovat olleet tärkeitä sukupuolten tasavaron kehittämiselle Euroopan unionissa. Tämä on asia, jota pitäisi selkeästi korostaa. Kuitenkin lukuisten arviointien pohjalta, joista ovat, työt ovat tehneet komissio, joita on tehnyt komissio ja myöskin jäl, käytössä olevan tutkimuksen pohjalta vain todetaan, että on paljon investointeja ja työtä jäsenvaltioissa, mutta oli johdonmukaisuutta siinä, miten sukupuolten valtavirtaattamista pannaan toimeen. Tämä on, aukko on hyvin suuri. Valtavirtaattamisen merkitys todetaan teoriassa, mutta ei useinkaan käytännössä, ja monet tavoitteet nähdään edelleen sukupuolisesti neutraaleina, kuten innovaatiopolitiikka punainen lanka politiikasta resursseihin puuttuu, eikä ole mekanismeja, jotka varmistaisivat kestävyyden. Esimerkiksi se merkitsee että monissa tapauksissa ei ole pysyviä rakenteita, joilla pannaan toimeen sukupuolten valtavirtaistamista. Olen voinut myöskin nähdä, että monet jäsenvaltiot ovat panneet toimeen strategiaa vasta loppuvaiheessa projektitasolla. On ollut selvää myös meille, että prioriteetti sukupuoliselle valtavirtaistamiselle komission asettamana on avaintekijä sille, miten asia pannaan toimeen jäsenvaltioissa. Toiselta tasolta voidaan nähdä, että EU-strategia sukupuolten tasa-arvolle on asia, jolla ei ole omaa budjettia. Ja rakennerahastoiden osalta ei ole myöskään tällaista mahdollisuutta äh, panna rahoituksella toimeen – ja nykyiset määräykset eivät sisällä selkeää viittaa panna toimeen EU-strategiaa, joka koskee sukupuolten tasavertaisuutta. Jäsenvaltiot itse voivat valita joitakin tavoitteita sukupuolten tasavertaisuudesta tai jättää ne sikseen. Mitä tulee sitten viimeiseen suureen asiaan, joka koskee tulevaa kehitystä? Nyt on kriittinen aika sukupuolisen tasavaltavertaistamisen osalta ja kaksi skenaariota on mahdollisia. Toinen on sellainen, jossa sukupuolten valtavirtaistaminen on strateginen osa EUn kohesio- ja kasvupolitiikkaa. Tässä säädökset ovat erityisiä ja pakollisia ja niitä vastaa budjettipolitiikka on johdonmukaista. Sukupuolten, sukupuolten valtavirtaistaminen on integroitu osa kaikissa politiikan tavoitteissa ja tätä ohjataan ja tämän kautta pitää saman aikaan tehokkaampia politiikkaprosesseja jossa sukupuolten tasa-arvo on integroitu tavoite. Toisessa tapauksessa sukupuolten, valtavirtaistaminen on lisävalin mahdollisuuden, valita mahdollisuus, se on vain vaihtoehto, politiikka on hajanaista, ei ole mitään erityistä budjettia ja toimeenpano on heikkoa. Resurssit ovat huonoja tai niitä on jopa vähän. Tähän liittyy paljon hukattuja mahdollisuuksia innovaatiolle ja taloudelliselle kehitykselle. Voidaan vaikuttaa tulevaisuuteen valmistavalla, että budjetti ja asetukset tukevat sukupuolisen vartavitaistamisen strategioiden toimeenpanoa noudattamalla joitakin yksittäisiä askelia, jotka on osoitettu täällä ja täällä esityksessä, jonka loppuosan joudutte lukemaan itse. Se on teidän saatavissa uudella ohjelmakaudella tulee pitämään 26. toukokuuta uusi sukupuolten valtavirtaisemme koskeva konferenssi Brysselissä. Jos haluatte tietää lisää yksityistietoja, antakaa minulle kortti tai käykää meidän verkkosivullamme, joka on www.genderko.eu. Niin. Ja sitten vihoviimeinen kalvo vielä. Joo, tässä se on mitä pitää lukea sitten jälkikäteen vielä. No niin, kiitoksia tarkkaavaisuudestanne. Tätä kautta voitte ilmoittautua konferenssiin. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi herra Mikkel Landabaso, joka komission aluepolitiikan pääosastossa vastaa temaattisesta koordinoinnista innovaatioista. Kiitos puheenjohtaja. Minua pyydettiin ajattelemaan ja toimimaan, reagoimaan näihin, näihin kolmeen esitykseen. Ja että näin on ainakin tehdä. Lyhyesti on kommentoida, mitä me teemme tällä saralla. Ensimmäinen kommentti on se, mitä olen kuullut, niin Tämä on perustavanlaatuinen oikeus ja arvo unionissa ja prioriteetti horisontaalisessa toiminnassa Euroopan aluekehitysrahastossa ja sosiaalirahastossa, niin kuin se on sanottu kirjoittu 17 äh, artiklassa, on kysymys, onko sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen, onko se oleellista taloudellisen kehityksen kannalta – rakennerahaston toiminnassa? Meidän vastauksemme näihin kysymyksiin on selkeästi kyllä. Ja haluankin kommentoida sitten, mitä kuulin Britmarilta ja Ansar Lottilta tästä alueellisesta konseptista. Ensinnäkin sanoisin, että sukupuolten tasa-arvo valtavirtaistaminen ei mikään pimeä paikka. Se on, siinä on vissi valuollinen ulottuvuus. Esimerkiksi tuorein selvitys, jos, jos, jossa, jota kävimme läpi väisevaltioiden kanssa läpi sukupuolten tasa-arvoalueellisesta ulottuvuudesta. Siinä kävi ilmi, että erot naisten ja miesten välillä yrittäjyysasioissa on hyvin erilainen kehittyneiden alueiden ja jälkeenjääneiden alueiden välillä. Jälkeen alueella yrittäjyysasiat miesten ja naisten välillä ovat paljon, ne erot ovat paljon pienempiä ja periaatteessa ne perustuvat kahteen kriittiseen muuttujaan aikaan, jota naiset käyttävät perhettää, perheeseensä ja sitten henk- äh, palkatun henkilöstön lukumäärä, joka on paljon korkeampi äh, naisten kohdalla ja muut muuttujat, äh, niissä oli relevanttia vain. Ne olivat vain näillä jälkeenjääneillä alueilla, joka tuntuu olevan hyvin tärkeä asia. Toinen asia tulee Winnetin kokemuksista, joka täytyy muistaa sitä, se saa rahaa Euroopan aluekehitysrahastosta. Nämä, tämähän inhimillinen resurssi, naisten inhimillinen resurssi, niin kuin Marie Britt-Marie sanoi, että on hyvin tärkeää saada kokonaisvaltainen lähestystapa, joka perustuu tarpeisiin. Ja tässä jälleen kerran alueellinen ulottuvuus sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisessa on niin tärkeää. Ei pelkästään näistä syistä, yrittäjyysasioissa, vaan myös saamistamme, saamistamme tutkimus- ja selvitystiedoista. Olemme, olemme selvästi nähneet, että maaseutualueella, jos me haluamme kun puhumme populaati- äh, naisten toiminnasta, äh, taloudellisesti toiminnasta maaseudulla, meidän täytyy luoda työpaikkoja naisille, jotka asuvat tuollaisella alueella. Tämä on tehtävä, hyvin tärkeä tehtävä Euroopan äh, aluekehitysrahastolle, ja sitten me yritämme edistää Toinen niin koskee yhteyttä sukupuolten tasa-arvon valtavirtaismisen EUn 2020 strategian välillä sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen e-, taloudellinen relevanssi. 75 prosenttia tavoitteista EU 2020 strategiasta on kohdennettu sukupuoliasioihin, koska tilastot kertovat meille, että jos me haluamme päästä näihin tavoitteisiin, meidän täytyy lisätä naisten mukanaoloa työmarkkinoilla merkittävästi 60 prosenttiin tai 65 prosenttiin. Tämä on sukupuoliasia, koska jos me tarkastelemme tilastoja, tuoreimmat tilastot Eurostatilta osoittavat, että naisten osallistuminen työmarkkinoille on, on öö, korreloituu siihen, miten monta lasta heillä on. Ja tämä on taas käänteinen korrelaatio öö, miesten kohdalla. Jos halutaan ottaa esille naisten osallistuminen työmarkkinoilla, silloin meidän täytyy tehdä jotakin työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen saralla. Ajattelenpa sitä argumenttia, jonka, äh, jonka, joka liittyy erääseen selvitykseen, josta siis käydäisin aikaisemminkin. Ja sanotaan myös äh, päivähoitopaikat, äh, sen täytyy olla osa strategiaa. Se on yksi asia, joka saattaisi olla hyvin tärkeä tekijä, jos me haluamme nostaa naisten osallistumista työmarkkinoille osana EU 2020 tavoitteita. Tänä päivänä me rahoitamme päivähoitopaikkoja Euroopan aluekehitysrahastosta yli 550 miljoonaa euron voimin. Ja kuten puolellinen kollegamme sanoi, neuvotteluissa, aikaisemmissa neuvotteluissa näistä ohjelmista monissakin maissa, Espanjassa tässä tapauksessa, päivähoitopaikat olivat merkki Lissabonin korvamerkitsemistä kuluista ja investoinneista. Ja tämä oli hyvin tärkeä huomio. Näin ei käynyt muissa maissa, koska olimme hyvin tietoisia sekä komissiossa että jäsenvaltioissa, että me tee jotain tämän perhe- ja työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen osalta, niin tämä kunnianhimo kansallisten uudistusohjelmien ohjelmien osalta ei toteutuisi. Päivähoitopaikat kyllä, mutta myös tärkeä asia myös naisten yrittäjyys. Emme voi kuitenkaan tehdä eroa tämän päivän tilastotiedojen pohjalta, miten paljon sitä puolesta miljardista eurosta, jota me sijoitamme yrittäjyyteen ja pieniin yrityksiin, kuinka paljon, kuinka paljon siitä menee naisiin kun me tiedämme kuitenkin, että on hyvin paljon hyviä esimerkkejä tästä toiminnasta. Tämä on yksi syy, minkä takia me annoimme äh, äh, viime vuoden pääpalkinnon hyvin kiinnostavalle ruotsalaiselle projektille, joka edistää naisten yrittäjyyttä, naisten perustamia yrityksiä Ruotsissa, jotka myös ovat tekemisissä äh, kotoutumisen kanssa, maahanmuuttaja, maahanmuuttajataustaisten naisten kohdalla, tai joilla on erilainen tekninen alkuperä. Tämähän tuli myös, tähän liittyy myös Brit Mariin tekemään työhön. Se on osa näitä ihmisiä voimavaroja. No niin. No mitä, mitä me nyt sitten teemme? Mitä voidaan tehdä? Ensinnäkin muistuttaisin teitä siitä, että komissio on siinä äh, tilanteessa, jos me haluamme tehdä enemmän tässä äh, tilassa, meidän täytyy saada tukea jäsenvaltiota, itse asiassa kolme asiaa. Tietoisuutta siitä, miten tärkeää on äh, investoida sellaisilla aloilla, joilla voidaan tukea sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista. Toinen asia on poliittinen tahto. Täytyy tehdä tiukkoja valintoja julkisen, julkisen, julkisten, julkisen, julkistalouden budjettikurin osalta. Tämä on yksi prioriteetti. Ja sitten kolmas asia, jota tarvitsemme jäsenvaltioita, johon me keskitymme komissiossa tähän, on saada ajatuksia siitä, millä tavalla tämä voidaan tehdä. Se, miten tämä tehdään, miten voidaan edistää tietoisuutta ja miten saadaan hyviä käytäntöitä ja hyviä esimerkkejä. Tämä on se, mihin me keskitymme. Sitä lyhyesti mainitsen lyhyen listan ehkä kiinnostavista asioista, jotta te saatte käsityksen, mihin me yritämme päästä. Ensimmäinen, ensimmäinen asia on se, että meillä on korkean tason työryhmä, joka on muutaman vuoden toiminut sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen äh, asioissa. Tässä me pyydämme jäsenvaltioita oppimaan toisiltaan tai siitä, mitä komissio voi tarjota sen suhteen, mitä voidaan investoida viisaasti tällä alueelle, alalle, koska se ei ole helppoa, niin kuin olemme nähneet näistä ehdotuksista. Millä tavalla tämä toimii käytännössä? Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen on, se perustuu artiklaan 16, eli, ja siinä sanotaan, miten edistetään tasavertaisia mahdollisuuksia, jolloin voidaan identifioida projekteja ja kriteereitä – ja tältä pohjalta voidaan valita oikeat ohjelmat. Ja aina se viimeisen vaiheen osa, joka on seuranta ja arviointi. Tässä korkeatason työryhmässä, jota me pyöritämme vuosittain, yritämme muuttaa hyvistä käytänteistä tällaisen talon foorumin, josta jäsenvaltiot voivat saada oppia. Tuorein oli 18. maaliskuuta. Siellä oli tilaisuus kuulla ja äh, kahta paik- nyt täällä paikalla olevaa kollegaa. Ja me voimme oppia omista arvioistamme. Esimerkiksi viimeisen kahden vuoden aikana me olemme äh, jäsenvaltioiden kanssa tehneet arvion vuoden 2000, 2006 jaksolta. Kollegamme Euroopan sosiaalirahastosta ovat kertoneet omasta arviostaan jäsenvaltiokohtaisesti ja ja me teemme tätä arviota myös ex ante pohjalta, äh, artiklan 16 pohjalta lisävaltioiden kanssa. Näissä tapaamisissa me niin ikään esittelemme äh, hyviä käytänteiden esimerkkejä, ja komissio viime kerralla teki aloitteen äh, harmonoida näiden, näiden hyvien projektien esittelyssä, joita me olemme saaneet eri jäsenvaltioista. Mainitsinko ehkä muutaman Äh, jotka ovat tehneet oikein hyvää työtä. Me tiedämme, että Espanja, Puola ja Suomi ja Portugali ovat äh, tekevät tällaisia kansallisia arvioita sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta. Tämä korkeatason työryhmä yrittää nyt sitten antaa mahdollisuuden äh, ihmisille jakaa näitä tietoja ja kokemuksia. Muistuttaisin teitä siitä, että mitä me tiedämme, on se, mitä jäsenvaltiot kertovat meille, ja tai sitten me myös teemme omaa tutkimustyötä. Jäsenvaltiot ovat tässä jäsenvaltioita pyydetään määrittelemään kusartikla kaksi kohdan mukaan tilastoja ja indikaattoreita mahdollisuuksien mukaan, tämä on se sanamuoto, mahdollisuuksien mukaan tilastoja sukupuolesta, tilastotietoja sukupuolesta. Valitettavasti ei eivät kaikki jäsenvaltiot kuitenkaan tee tätä, mutta edelleenkin tässä korkean tason työryhmässä me teemme tätä, me jaamme näitä parhaita käytänteitä, me yritämme sisällyttää oppimistyökalumme niin kuin kotisivumme siten, että, että edistämme niitä, me kerromme niistä hyvistä käytänteistä, me annamme, ää, ää, muodostamme foorumia keskusteluja varten, me annamme myös teknistä apua jäsenvaltioille, jotka vois, jotta ne voisivat luoda omat foorumeensa, koska jokaisella maalla on oma erilainen tilanteensa näissä sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamiskysymyksissä. On moniakin tapa- tapauksia, joissa me voimme käyttää tätä teknistä apua, jolloin kansallisvaltiot voivat sitten muodostaa kansallisia foorumeita, jotka sitten pyörittävät tätä sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista. Ja näillä foorumeilla eh, ne pyytävät alueet eh, mukaan jotka sitten yhdessä jäsenvaltion kansallishallinnon kanssa ja naisjärjestöjen kanssa sitten tapaavat säännöllisesti ja selvittävät, millä tavalla voidaan tehdä asiat paremmin ja millä tavalla voidaan saada näistä hyvistä aikeista todellisuutta. Josta, joista asetuksessa on puhuttu. Ja lopuksi, jos sallitte, niin näistä kolmesta asiasta, jotka mainitsin, näistä ajatus, ajattelutavan muuttamisesta ja että saadaan sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen mukaan ja naiset tällä tavalla mukaan päätöksentekoprosessiin. Me teemme kyllä parhaamme, vaikka emme riittävästi, ainakin kahdessa. Ja yksi asia, mikä on hyvin tärkeää, on se, että mistä me puhumme, temaattisesta keskittymisestä. Eihän tässä ole mitään ristiriitaa temaattisen keskittymisen ja sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen välillä. Meistä tämä pitää olla horisontaalinen prioriteetti kaikilla aloilla, eikä pelkkä oma lohkonsa. Myös viime tapaamisessa, korkean tason työryhmän tapaamisessa, siellä oli erinomaisia esimerkkejä siitä, millä tavalla sukupuoliperspektiivi otettiin osaksi metron rakentamista. Aikaisemmin meillä on ollut vastaavanlaisia juttuja, kaiken tyyppisiä infrastruktuuriesimerkkejä eri maista. Kyllä tämä sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen on horisontaalinen juttu, joka voidaan ottaa ö, mukaan mihin tahansa ja se kyllä lisää toiminnan tehokkuutta. Ja me katsomme, että tämä tällä tavalla voi toimia käytännössä. No niin, kiitoksia kovasti. Toivottavasti olen vastannut joihinkin kysymyksiin. Okei, okay, thank you very much. Okei, okay, kiitoksia kovasti. Herra Mikkel Bazo tässä vaiheessa annan puheenvuoron jäsenille ensimmäisenä rouva Elisabeth Schröter, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluan ennen kaikkea kiittää siitä, että tämä kohtaisistalla on nyt näin hyvällä paikalla, vaikkakaan kiinnostus ei ole niin suurta. Tämä on hyvä paikka siinä mielessä, että tämä on nyt yhteydessä Piperin mietintöön, ja myöskin siksi, että meillä on tarvetta myöskin tarkastella asioita uudestaan. Tämä on käynyt esille näistä puheenvuoroista. Asiassa on enemmän sisällä kuin mitä tehdään. On käynyt myös selväksi, että ei näytä riitä lauseke, joka koskee poikittaa sisältöä. Se ei ole riittävä. Sitähän ei ollut luonnoksessa aikoinaan mukana, jota komissio esitti. Joudumme tulla taistelemaan siitä, että sukupuolinen valtavirtaistaminen erikseen mainitaan Aivan viime neuvottelussa neuvoston kanssa se vasta tuli mukaan. Tätä pidä unohtaa, tässä taisteltiin kovasti, mutta sekään ei valitettavasti riitä silloin, kun innostus ei ole tarpeeksi. Kokonaisuudessaan olen iloinen siitä, että komissio korkean tasoryhmän myötä on saanut aikaan välineen, jossa tapahtuu myös mielenkiintoisia asioita, ja että monille jäsenvaltioilla on mahdollisuus oppia asioista – minä itsekin saatan osallistua sen toimintaan ja siellä on todella paljon hyviä esimerkkejä, joita on otettu esille. Myös hankkeet, joita on tuettu, pilottihankkeet osoittavat, mitä mahdollisuuksia on ja miten tärkeää tämä on. Nyt sitten tietysti moni asia riippuu siitä, että pohditaan, mitä tulevaisuudessa tehdään. Ja tämä korkean tason ryhmä pohjimmiltaan on yhä selveämmin osoittanut esimerkkeillä, mitä ovat avainelementit tässä asiassa. Ja minun on todettava, että juuri tästä työryhmästä, jonka toiminnan itse saatoin nähdä ja asiakirjat, jotka mitä kautta olen saanut, on käynyt selväksi, että tämä lauseke, joka koskee tällaista poikittaista huomioonottamista, ottamista, on oikea lähestymistapa, mutta sen pitää kaikkien tahojen ottaa vakavasti, myös komission ottava se vakavasti, niin että komissio eh, ei saisi toteuttaa ohjelmia, joissa sanotaan, että kyllä tämä nyt joskus sitten toimeenpanovaiheessa toteutetaan, niin sitten käytännössä ei tapahdu yhtään mitään. Näin oli esimerkiksi saksalaisen ohjelman osalta. Siellä oli yksi lause, ehkä ihan juuri niin kuin nyt sanoin, vaan hiukan virkakielellä muotoiltuna, mutta kuitenkin viime kädessä vaikutus ja totuus oli juuri se, mikä sanoin. Sen sijaan muissa maissa asia on sujunut toisin, esimerkiksi Espanjassa, komissiohan mainitsi Espanjan, jossa on tällainen sukupuoli task force hallintoviranomaisessa, ja kokemukset, joita sitä kautta on voitu hyödyntää – eivät vain EU-ohjelmien, vaan kansallisten ohjelmien osalta olleet myöskin käytössä. Ja tässä on nähtävissä tällainen eurooppalainen lisäarvo. Minä olen tehnyt tällaisen yhteenvedon, josta löytyy tiettyjä johtopäätöksiä, joita minä olen tehnyt työstä, jota tein valiokunnan puolesta tässä asiassa. Ne tekevät selväksi, miten yksinkertaisilla ja vaikka halvoilla välineillä on mahdollista silloin, kun välineet otetaan vakavasti ja kun on poliittista tahtoa, täysin voin tukea komissiota tässä asiassa. Tämä on vietävissä lävitse, mutta haluan vain sanoa vielä senkin, että totta kai komissio voi sanoa, että se ei hyväksy mitään analyysejä, jos selkeästi ei ole sukupuolitilastoja taustan. Sen sijaan komissio kuitenkin antaa luvan ohjelmille, joista voidaan sanoa, että ne eivät edistä tätä poikittaislausekkeen toteuttamista. Miksi kohdassa viisi tämä on selkeä vaatimus? Ja Espanjan esimerkki sukupuolisen valtavirtaisemisen task forceista osoittaa, miten vähällä vaivalla saadaan paljon hyötyä, viitatakseni vielä siihen, että edelleenkin enemmistö jäsenvaltioista sanoo, sukupuolinen valtavirtaistaminen on sosiaalirahaston asia eikä aluekehitysrahaston asia on riittävästi esimerkkejä. Olin erityisen iloinen Puolan panoksesta tässä asiassa, nimittäin jotka osoittavat sen, mikä taloudellinen lisäarvo tällä on aluekehitysrahastossa, kun naiset ja heidän erityisasiansa otetaan huomioon, miksi yritysten asiakkaina, yritysten perustamisena. Tästä osoittaa myöskin eräs esimerkki Bremenistä, ja voin siitäkin lähettää linkin asiassa kiinnostuneille, koska siellä on nähtävissä myöskin vaikutustaulukkoja, mitä tapahtuu, jos asia tehdään ja mitä jos tapahtuu, jos ei tehdä. Ja silloin automaattisesti, nyt en enää muista, silloin nähdään, että naisten osallistuminen työmarkkinoilla vaikuttaa välittömästi. Bremenissä esimerkiksi on tällainen bonus yrityksillä, jotka edustavat, edistävät naisten uraa – ja jotka tavoittelevat tätä tietyllä toimenpiteillä. Minä voin todeta, että on voitu todeta, että Bremenin analyysi Saksan osalta on, Saksassa on ongelmia. Kysymys oli vain siitä, miten lastenhoito on järjestetty, vaan on keskeisiä kysymyksiä, joita ei vainkaan ole käsitelty, nimittäin erottelu työmarkkinoilla, että naiset enimmäkseen vain sijoittuvat 90 ammattiin, ja ne ovat ammatteja, joissa palkkaus on huono. Ja tällä on valtaisia vaikutuksia köyhyyteen, ja ennen kaikkea köyhyyteen vanhuuden, vanhuudessa äh, naisilla. Ja, ja Bremenin esimerkki on tehnyt analyysin osalta tämän selväksi, ja tähän asti riittävästi tätä ei ole otettu huomioon. Nämä asiat olen kirjoittanut ylös, olen maininnut esimerkit. Esimerkit ovat kaikki löydettävissä todistusaineistosta. Ja nyt on niitä tietoja, joita olemme saaneet erinomaisista selvityksistä ja toivon, että meillä vielä ai, ai, saamme kaikki nämä esitykset, että ne lähetetään meille, koska eh, nämä ovat erityisen mielenkiintoisia, mitä täällä on esitetty. Haluan vielä kerran mainita tämän, koska kysymys on tärkeistä ja hyvistä tuloksista meidän kannaltamme katsottuna. Ja meidän pitää nyt saavuttaa vielä se, että sekä komissio omassa työssään, omissa esityksissään, myös omassa esityksensä muotoilussa ottaa huomioon nämä esimerkit ja että parlamentti on niin rohkea, että se sanoo, että sukupuolien valtavirtaistaminen otetaan asetukseen mukaan niin, että sen kautta syntyy velvoite jäsenvaltioille panna näitä asioita toimeen. Ja että samaan aikaan meidän tietysti pitäisi myöskin käyttää teknisen avun mahdollisuuksia, ja se voidaan aloittaa nyt, ja järjestää hallinnoille sukupuolikoulutusta, ja jäsenvaltioissa voidaan ryhtyä toimiin jo nyt. Tämä tekee kaiken helpommaksi. Sitten kun se myöskin tuetaan rahoituksella, ja tekninen apu, se on sataprosenttista, selvää. Minun pitää vain osoittaa, että minulla on poliittista tahtoa, en tarvitse mitään muuta, ja silloin voin tehdä asioita. Ja tietysti työryhmä ja työryhmän toiminnan vaikutus heijastuu neuvoston toimintaan, ja neuvotteluissa uudesta tekstistä todellakin saamme paremman muotoilun, joka viime kädessä tässä yhteydessä saa aikaan myöskin enemmän menestystä. Yhden lauseen haluan vielä tehdä selväksi työryhmästä, joka nousi esille yhdessä esityksessä, nimittäin lisäarvon. Se, että Euroopan unioni asetuksen kautta on äh, annanut kimmokkeita jäsenvaltioille tehdä työtä sukupuoliasioissa, tasavertaisuusasioissa, valtavirtaistamisessa, niin silloin se heijastuu myöskin muilla politiikan alueilla. Ja tulokset ovat moninkertaistuneet. Tässä on ollut todella voimakas sysäys, jolla naisia on pyritty saamaan irti köyhyydestä, työttömyydestä. Tätä pitää hyödyntää. On valtaisan suuri eurooppalainen lisäarvo, jos tartumme asiaan, ja siinä on järkeä on järkeä olla tässä tiukempi, koska vaikutus on se, että tätä kautta EU 2020 kriteerit ovat helpommin toteutettavissa ilman, että tarvitaan paljon rahaa, koska usein kysymys on vain teknisistä kysymyksistä, koulutuskysymyksistä, hallinnollisista asioista tai kysymys on vain poliittisesta tahdosta tämän toimeenpanossa. Okei, okay, Okei, okay, kiitoksia. Terveys Angeli. Kiitoksia. Lyhyesti ensinnäkin olen täysin samaa mieltä tästä konseptista, joka koskee sukupuolten tasavartuvan valtavirtaistamisesta, valtavirtaistamista. Jos me haluamme päästä EU 2020 tavoitteisiin, jos me haluamme olla kilpailukykyisiä, silloin meidän täytyy käyttää meidän voimavaroja, luonnonvaroja, mutta myös inhimillisiä voimavaroja. Ja tämä tarkoittaa yhtä paljon naisia kuin miehiäkin. Ellei me tee näin, niin emme pääse tavoitteisiin eikä pysy kilpailukykyisinä. Meidän täytyy panostaa enemmän naisiin, erityisesti sellaisilla, sellaisilla aloilla. Puhutaan sukupuolinäkökohdasta kaikissa kysymyksissä. Tärkeintä on kuitenkin se, että, että, että niitä käytetään, heitä käytetään siellä, missä se toimii hyvin – muilla aloilla meillä on myös paljon äh, eroja. Niin Tällaisessa rakennusteollisuudessa ei välttämättä naiset eivät kanna äh, äh, raskaita lasteja tai kovasti pysty lapioimaan, mutta, mutta erityisesti liike-elämässä ja yrittäjyydessä niin kuin Lehman Brothers esimerkiksi valossa sanottiin, naisten puute yritystoiminnassa ja hallintoelimissä – on valtava vaje ja tämän näen erollisessa, ellei me, meillä olisi ollut niin paljon miehiä näissä yritysten johtokunnissa, niin tämä ongelma ei olisi syntynyt. Ja onkin syytä saada enemmän naisia tämän tyyppisiin tilanteisiin ja erityisesti yrittäjyyden myötä. Minun tässä yhden erään, naisen lähettämän teksti, jossa hän sanoi, että kun hän sai eh, viime Irlannissa innovaatiopalkinnon. Hän oli perustavassa pientä yritystä ja nyt se on menestynyt ja tämä voitaisiin tehdä ympäri Eurooppaa. Olen täysin samaa mieltä siitä, että meidän täytyy katsoa, selvittää parhaiden käytänteiden vaihtoa myös politiikassa. Yksi syy eh, meillä Euroopan parlamentissa olemme painottaneet Euroopan sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista. Meillä on eh, paljon naisia täällä Euroopan parlamentissa ja heidän ansiosta tämä asia myös tulee esille. Tämä täytyy näkyä joka puolella politiikassa, jäsenvaltiossa, alue- ja paikallistalousalueella ja myös Euroopan tasolla. Jos tämä toteutuu, niin meidän osamme koko tässä työssä voi osaltaan varmistaa sen, että me pääsemme 2020 strategian tavoitteisiin ja siihen, että Eurooppa toimii siellä, kun saamme laadukasta yhteistyötä sukupuolten välillä. Kiitoksia. Kiitoksia. Rouva Lukas Jeveska. Mm, e, Kiitos. Olen äärimmäisen iloinen siitä, että tällainen keskustelu on järjestetty nyt tänä iltapäivänä. Ongelma on mitä ilmeisin kaikissa unionin maissa. Tänään <clears throat> Olemme käsittelemässä äärimmäisen äh, tärkeää aihetta. Äh, naisten äh, näkyvyys työmarkkinoilla on aivan riittämätöntä. Emme käytä hyväksemme naisten resursseja. En, emme yleisesti ottaen, emmekä varsinkaan huonommilla, <clears throat> huonommin toimeen tulevilla alueilla. Viime vuosina tilanne on kuitenkin parantunut, se voitaneen todeta. Eikä kyse ole siitä, että naisten koulutustaso olisi miesten koulutusta alhaisemmalla tasolla. Ei, ei, ei. Mutta naiset usein vain suuntautuvat esimerkiksi humanistisiin opintoihin pikemminkin kuin teknisille aloille. He eivät niinkään välitä palkkakehityksestä. Ja Jollakin tavoin voidaan todeta, että naiset toimivat stereotyyppisesti, ei kuitenkaan kaikkialla Euroopan unionissa. Monet naiset jäävät myöskin kotiin, kotirouviksi, ainakin maaseutualueilla. Meillä on myöskin työelämän ja perheelämän yhteensovittamisen ongelma joka koskee naisia, joilla on lapsia. Heidän on tietysti kasvatettava lapsia. Ja, ja herääkin kysymys, mihin lapset laitetaan sillä välin, kun naiset ovat työelämässä. Tästä on puhuttu aika vähän. Työnantajat eivät todellakaan kysy miehiltä heitä töihin ottaessaan, aivokovatko miehet mahdollisesti perustaa perheen, mutta naisten tapauksessa kuitenkin näin usein käy. Palkkaerot ovat myöskin räikeitä monissa maissa naisten ja miesten välillä. Tämäkin on kysymys, johon liittyy sosiaalinen ja hyväksyminen ja ylipäätään kysymys, johon ei tule parannusta, jolle me jollakin tavalla veltuneiksi Naisten on ymmärrettävä, miten tärkeää heidän työpanoksensa olisi. Ja vielä yksi esimerkki, jota tänään ei vielä ole käsitelty. Se on kuitenkin äärimmäisen tärkeä ja olen itse hankkinut tästä asiasta kokemusta. Naisten on <clears throat> tuettava toinen toisiaan entistä enemmän. Jos esimerkiksi joku nainen toimii johtavassa asemassa. Sanotaan, että hän usein toimii yhteistyössä mieluummin miesten kanssa. Mm, valitettavasti esimerkiksi kilpailutilanteissa ja, ja työhönottotilanteissa usein miehet vetävät pidemmän korren. Tästä ei nyt ole minkälaisia tilastoja käytettävissä, mutta joka tapauksessa tilastot olisivat varmasti hämmästyttäviä, jos sellaisia olisi nyt käytössä. Jollei poliittista tahtoa löydy, naisten äh, resurssit äh, ja heidän piiristään löydettävä potentiaali haaskataan. Asiasta on sinänsä kylläkin käyty keskustelua, mutta tilanne on nyt saatava aivan uusille uomille. Euroopan unionin varoja on käytettävä tasa-arvoisesti. On selvää, että me voi käyttää unionin varoja kovinkaan paljon tällaisen sukupuolten tasa-arvokysymyksen. Parempiakin kohteita on, mutta äh, voimme miettiä sen tyyppisiä esimerkkejä kuin täällä äsken esitelty Bremenin esimerkki, joka perustui palkkioiden antamiseen. Se käy hyvästä esimerkistä. Thank you very much, Frau. Kiitoksia kovasti sitten Konstantin Greel. Kiitoksia puheenjohtaja. Voin oikeastaan saumattomasti jatkaa siitä, mitä edellinen Schröter sanoi. Minun täytyy sanoa rehellisesti, on nyt 20 vuotta ollut tässä parlamentissa, enkä usko, on tässä kovinkaan paljon muuttunut. Me puhumme aina Äh, parin kolmen vuoden välein tässä valiokunnassa sukupuolipolitiikan tilanteesta ja tasa-arvosta miesten ja naisten välillä. Ja aina sitten kun se äh, menee konkreettiselle tasolle, niin sitten äh, enemmistö pistää hanttiin ja, ja olen pahoillani. Tässä on puhuttu, että olemme todellakin onnistuneet kovalla taistelulla saamaan tämän sukupuoliaspektin horisontaaliksi osaksi kohesiopolitiikkaa olin 2006, olin esitte- parlamentin esittelijänä strategisissa suuntaviivoissa. Saimme jopa silloin suurella enemmistöllä läpi sen, että komissio on valtuutettu hylkäämään työohjelmia, ellei siinä ole toimenpideohjelmia, ellei ole riittävästi otettu huomioon sukupuolinäkökohtaa. No, näin ei kuitenkaan komissio koskaan tehnyt. Kyllä nyt sanotaan, että Espanjassa homma toimii hyvin, mutta eihän ole tässä sanottu, missä se ei ole hyvin toiminut aina puhutaan vain positiivisista jutuista, mutta pitäisi sanoa, että Saksassa tämä ei toimi lainkaan, tai jossakin muualla se ei toimi lainkaan ei pidä näin paljon, eh, puhumattakaan siitä, että toimenpideohjelmat sitten peruutettaisiin vuonna 2013. Sitten tämä täytyy jälleen tehdä. Ja 2015-2016 tämä voidaan taas tavata ja pitää samat puheet ja, ja ottaa samat myönteiset esimerkit, joita varmasti on. Onhan ihmisiä, jotka ovat, toimivat vastuullisesti eh, sukupuoliasioissa mutta tämä ei riitä, emme me, ellei me todella saa po, lähde, lähde po, hyppää varjoista vesiä, puhu asia, aidasta emmekä aidan seipäistä ja emmekä pelkästään kerro kauniita juttuja. Meidän täytyy todellakin sanoa joskus, että ei, näin ei voi jatkua. Kiitos. Vielen Dank. Kiitos paljon. Valitettavasti ei ole enää aikaa asiantuntijoille ehkä yhtä kahta minuuttia lukuun ottamatta, mutta ehkäpä yksi teistä voisi jotakin lausua aivan lyhyenä kommenttina. I agree with... Niin, olen yhtä mieltä kaikkien teidän kanssa ja minusta on hyvin tärkeää vahvistaa, todella ottaa vakavasti toimeenpano sukupuolin näkökannan toimeenpano sekä aluekehitysrahastossa että sosiaalirahastossa, jotta saadaan kilpailukyky, kilpailukykyinen Euroopan unioni, jossa ovat mukana kaikki 27 jäsenvaltiota. Nyt on aika toimia ja siksi meillä on tämä Winet 8-hanke. Me emme voi palata asiaan uudestaan. Asiasta on puhuttu 20 vuotta, se riittää. Joten me olemme täällä, me olemme asiantuntijoita. Me voimme tukea teitä. Yes, please. Thank you. Yes, I fully share that. Niin, olen täysin samaa mieltä tästä. Tämä on todella korkea aika. Nyt kun kohesiopolitiikkaa arvioidaan uudelleen vuoden 2013 jälkeen, tämä on nyt oikea hetki sisällyttää myös muodollisesti tähän prosessiin tämä seikka ja myös mekanismit ja paikka. minne täytyy yksinkertaisesti eh, sitten neuvottelupöydässä ottaa selvää kantaa siihen, mitä me haluamme tehdä tässä prosessissa. Tässä meillä on paljon hyvää kokemusta sukupuoliryhmästä, Winnetistä ja muista projekteista. Me olemme valmiita palvelemaan tätä tarkoitusta ja toivottavasti otetaan huomioon. Kiitoksia kovasti. Ja meidän valiokuntamme puolesta haluan kiittää teitä kaikkia teidän kiinnostavista esityksistä. Kiitoksia kovasti. Hyvät kollegat, sitten viimeinen kohta esityslistalla muut asiat. Haluan kertoa teille päätöksistä, joita koordinaattorit ovat tehneet, mietinnöt ja lausunnot. Lausunto Euroopan solidarisuusrahaston organisaatiosta Slovenian ja Kroatian osalta ja Tsekin tasavallassa 2010 ja siitä on tarkoitus äänestää 21. kesäkuuta. Ja tässä ei vastusteta globalisaatioraston käyttöä. Keskinäinen arviointiprosessi äh, palveludirektiivistä ryhmät ilmoittavat sihteeristölle ennen viikon lopusta, ovatko ne kiinnostuneita. Ja mitä taas tulee mietintöihin, koordinaattorit vahvistivat sen, että vihreät tekevät mietinnön tällaisessa Euroopan unionin strategiasta. Ei kuitenkaan sitten yksituumaisuutta. Ja e, e, e, vihreät tekevät uuden ehdotuksen seuraavan kokoukseen. Ja sitten äärimmäiset reuna-alueet ja kohesiopolitiikka ja julkiset hankinnat Tämä tulee käsiteltäväksi koordinaattorin kokouksessa e SED totesi, että ne tekevät seurantaehdotukset seuraavaan kokoukseen ja ehdotukset toimitetaan sihteeristölle seuraava kokousta silmällä pitää. Lainsäädäntöpaketti vuoden 2000 jälkeiseen kohesiopolitiikkaan päätös tehdään ensi viikolla. Ja myös sovittiin, että seuraakunnan koordinaattorin kokous pidettäisiin 9. toukokuuta kello 19 Strasbourgissa. Kiitoksia. So, the, meet, the meeting is closed. The meeting is... Ja kokous on päättynyt. Kiitoksia.